Dear colleagues, um, we're going to make a start. Hyvät kollegat, aloitellaanpas. Meillä on ainoastaan yksi puheenjohtajan ilmoitus. Kohta seitsemän on tullut viime hetken pyyntö Romanian televisiolta filmata, kuvata tämä tilaisuus. Tämä on avoin kokous, joka on myös välitetty verkkoon. Tätä ei siis voida mitenkään vastustaa, ei ole mitään syytä siihen. Ilmoitan siis teille, että tämä kuvataan tämä tilaisuus. Tulemme mm, esityslistan kohdassa seitsemän. Meillä on tuntiaikaa tähän kyseessä on... Hyvät kollegat, olkaa Vasilia. Keskustelu Romanian tilanteesta 8. kesäkuuta täysistunnossa ja 11. kesäkuuta puheenjohtajakokouksessa esitetty pyyntö. Kyseessä on keskustelukomission edustajien kanssa. On ilo tuottaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans komissiosta tervetulleeksi. Kollegat, meitä pyydettiin valiokuntana keskustelemaan tästä. Pyynnön esitti puhemies Schulz, Romanian korruption vastainen virasto DNA on aloittanut tutkimuksen pääministeri Viktor Kontaa vastaan. Tämä tuotiin tietämme täysistunnossa ja tämä tieto jätettiin myös puheenjohtajakokoukseen 11. kesäkuuta. Tämä asia päätettiin jättää live-valiokunnalle käsiteltäväksi. Minä olen kutsunut ensimmäisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin tähän keskusteluun komissiosta. Olen riemuissani, että hän on tämän kutsun vastaanottanut. Frans Timmermans saa ensimmäisenä puheenvuoron ja tämän jälkeen koordinaattorit saavat puheenvuoron ja tämän jälkeen muut jäsenet saavat mahdollisesti puhua, mikäli aikaa riittää. Frans, olkaa hyvä. Kiitos saapumisestanne. Um, for... Kiitoksia kovasti kutsustanne. Ja koska te kutsuitte minut nyt sitten paikalle, niin olen iloinen tulemaan tänne ja puhumaan Romanian tilanteesta. Olin Romaniassa parisen viikkoa sitten samana päivänä, kun pääministeri Ponta sai tietää, viranomaisilta, että tulisi tutkimus häntä vastaan, niin ensimmäinen huomautus, jonka ymmärrätte, ja olen sanonut sen jo, kun olin Romaniassa, sillä minulla oli paljon kysymyksiä tästä, että komissio totta kai ei ole asemassa, että voisi kommentoida tapauksia Ja totta kai se ei sitten myöskään ole asemassa, jossa se voisi mennä tämän tapauksen yksityiskohtiin. Se, mitä me haluamme, on, että oikeusviranomaiset voivat tehdä työtä riippumattomasti. Ilmeisesti Romanian oikeuslaitos ja viranomaisilla ei ole tahto toimia kaikilla hallituksen, tai estoja toimia kaikilla hallituksen tasoilla, ja tämä on lienee fakta, mitä tulee järjestelmän toimintaan. Me olemme jo kirjoittaneet raportissamme viimeisessä CVM-raportissa, ja voin toistaa tämän vielä, että Romania on tehnyt merkittävää edistystä vahvistaakseen oikeusvaltioperiaatteetta ja korruption torjuntaa. Edelleenkin pitää sitten pohtia, onko tämä kestävää. Vielä ei ole päästy tällaiseen lopullisen tien haaraan, joten edelleenkin ponnisteluja tarvitaan. Sanon tämän jo selvästi aikaisemminkin, ja sanoisin kaikille poliitikoille, olen tavannut sekä toimeenpanijan että parlamentin taas toimin, että komissio tulee toimimaan hyvin tarkasti, kun se valvoo vallanjakoa Romaniassa. Ja parlamentti ryht, saattaa ryhtyä toimiin, mutta sen ei pitäisi johtaa siihen, että rajataan tuomioistuimien riippumattomuuteen, joten jos muutoksia tulee, niin se pitäisi keskustella juridisen puolen kanssa totta kai eri hallituksen toimijat ja eri vallan ja toimijoilla on omat vastuunsa, niin kuin parlamentillakin. Ja kirjoitin myös kirjeitä, sen kun puhuin heidän kanssaan sekä molempien Romanian parlamentin kamarien puhemiesten kanssa. Saan selvästikin, että Euroopan komissio tulee analysoimaan kaikki mahdolliset muutokset liittyen tähän tilanteeseen ja vaikuttavatko ne sitten tuomioistuinten riippumattomuutta. Ymmärrän, että näiden kiireiden jälkeen on ryhty toimiin ja jotkut muutokset, niitä pohditaan vielä, niistä ei ole vielä äänestetty. Me tulemme seuraamaan tätä hyvin tarkkaan ja varmistamme, että ei sitten hyökätä tuomioistumia vastaan ja Tämän olen sanonut jo medioissa ja julkisissa keskustelussa, joita on käynyt Bulgariassa ja Romaniassa, että on hyvin laajaa kannatusta tälle CVM-mekanismille, eli yhteistyö- ja seurantamekanismille Romaniassa, sanoisin hyvinkin laajaa kannatusta. Minulle henkilökohtaisesti tämä on kan- kannustusta ja komissio löysenkin, ja se rohkaisee meitä käyttämään tätä välinettä jatkossakin sen täyden potentiaalin mukaan, sillä vielä toistaisin kertaalleen, että edistystä on tapahtunut, joskus jopa huomattavaa menestystä, mutta nyt ei olla vielä päästy lopulliseen pisteeseen, joten pitää jatkaa ponnisteluja ja varmistaa, että Romania tekee paremmin vielä tulevaisuudessa näiden asioiden eteen. Uskon vakaasti, että julkiset kuulemiset, se, että kunnitetaan toisten roolia ja että käytetään keskustelua medioissa ja se, että EU-toimielimet ovat tässä mukana, parlamenttikomissio ja muut, tulee auttamaan Romaniaa tekemään tämän uskomattoman tärkeän siirtymän todeksi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Thank you, Mr. Vice President. And, um... Kiitos, varapuheenjohtaja. Kuten ilmoitimme aluksi, ensin puheenvuoron saavat koordinaattorit, mikäli EPP-koordinaattori haluaisi puhua. Monika Holmer, olkaa hyvä. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset näistä tiedoista, joita meille välititte. Tämä huoli, joka minulla nyt tällä hetkellä Romanian tilanteen suhteen on, ovat uutiset joiden mukaan Romaniassa luodaan lakeja, jotka antaisivat korruptiolle uudelleen mahdollisuuden. On siis lakeja, jotka mahdollistavat korruptiolle sen, että korruptio ja eturistiriidat jälkeenpäin ja tulevaisuudessa olisivat mahdollisuuksia. Tämä on asia, joka minun mielestäni on nyt painopiste. Minulle tässä ei ole kyseessä henkilöstä, sanon tämän Romanian ja myös Unkarin kohdalla. Romanian täytyy itse ratkaista tämä asia. Minulle etusijalla on se, että onko lainsäädäntöehdotuksia tai käyttäytymistapoja, jotka johtaisivat siihen, että mahdollisesti Romaniassa voitaisiin taas harjoittaa korruptiota ja voisi syntyä eturistiriitoja, jotka menevät Kööpenhaminan kriteereitä ja Euroopan unionin jäsenyyskriteereitä vastaan. Ja toinen kysymys, joka on noussut esiin lehdistötiedotteiden ja kollegojen ilmoitusten kautta, on se, että mahdollisesti mikäli mm, koskemattokuutta ei poisteta, niin silloin oikeuslaitoksen riippumattomuus ja oikeuslaitoksen mahdollisuus tutkia tätä henkilöä, sitä, se tulee vaikeutumaan ja estymään. Mitä mahdollisuuksia komissiolla on tällaisessa tapauksessa äh, puuttua asiaan äh, myös silloin, kun se tapahtuu parlamentissa? Mitä konkreettisia toimia voidaan tehdä ja onko teillä sen lisäksi tietoja siitä, että lainsäädännön kautta Kööpenhaminan kriteerejä rikotaan tai otetaan askelia taaksepäin erilaisten lainsäädäntöehdotusten kautta. Nämä ovat minulle ne avainkysymykset, joita minulla on, koska todellakin EPPn puolelta haluaisin sanoa, että en nyt halua tässä mitään uutisotsikoita kirjoittaa, vaan haluan, että meillä on kestävä keskustelu näistä asioista, samoin kuin Unkarin keskustelussa toimin tässäkin, koska mielestäni tässä on kyse siitä, että kestävällä tavalla tuetaan järjestäytynyttä oikeuslaitosta, järjestelmällistä toimintaa rikosmenettelyissä, että oikealla tavalla käsitellään demokraattisia perusperiaatteita, oikeuslaitoksen riippumattomuutta muun muassa, sitä vastaan ei saada toimia. Nämä olisivat minusta nämä tärkeimmät kysymykset. Um, and for the S&D. Kiitos paljon. ryhmän Birgit Sipel. Niin, paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin yhtyä siihen, mitä kollega Holmeier tässä sanoi nimittäin, että aina silloin, kun on kyse korruptiosta tai muusta, väärästä toiminnasta, myös poliitikkojen väärästä toiminnasta, niin se on kysymys, joka on kansallisesti ratkaistava. Ja menneinä vuosina meillä ei ole ollut pelkästään Romaniassa ja Unkarissa tällaisia tapauksia, vaan myös monissa niin kutsutuissa vanhoissa jäsenvaltioissa on ollut tapauksia, joita on eh, täytynyt kritisoida. Tämä kysymys, joka nyt nousee esiin, on se, että onko tällä mitään eurooppalaista yhteyttä ja onko mitään tarvetta asian reagoida Euroopan tasolla. Siksi minulla onkin asiakysymys Frans Timmermansille, voisiko hän ehkä vastata siihen, nimittäin mitä tulee herra Pontaan, on erilaisia syytöksiä, on nyt ajankohtaisia syytöksiä, mutta myös syytöksiä menneiltä vuosilta. Jos minun tietoni ovat oikeat, niin niissä tapauksissa, jotka koskevat vuotta 2007, todella asiaa tutkitaan riippumatta Äh, siitä, onko nyt koskemattomuudesta poistettu vai ei. Sehän oli näyttö siitä, että oikeus järjestelmä toimii, millä perusteella parlamentti ei ole koskemattomuutta poistanut, se ei ole meidän toimivaltuuksissamme, se on kansallisen parlamentin asia. Tämä äh, kysymys, johon meidän on vastattava, joka on oh, rikosoikeudellisesti relevantti, on ihan perustavanlaatuinen, kun virassa oleva henkilö toimii väärin, mahdollisesti ottaa lahjuksia vastaan, niin se on hyvin arkaluontoinen kysymys. Meillä katsoimme jonkin aikaa sitten lahjuksen ottamista vastaisia lakeja, kun on kyseessä virkamies tai ministeri, niin meillä on Euroopassa hyvin erilaisia tilanteita. Meidän on ehkä katsottava näitä lakeja vielä tarkemmin, jotta voisimme niitä vertailla. Ja sitten meidän pitäisi katsoa, onko siellä asioita, joissa rikotaan Euroopan lainsäädäntöä vai pitääkö meidän sitten vain luottaa jäsenvaltioiden oikeuskäsittelyihin ja tutkimuksiin. Toivoisin siis, että tämänpäiväinen keskustelu johtaisi siihen, että joitakin asiakysymyksiä saataisiin ratkaistua, mutta tämä on myös keskustelu, joka osoittaa, että kun on kyse oikeusvaltioperiaatteesta ja joidenkin periaatteiden noudattamisesta, niin me e, todella, meidän täytyy olla toimintakykyisiä, mm, tai meillä on tekemistä eri jäsenvaltioissa ja meidän on katsottava, miten erotamme yksittäistapaukset rakenteellisista ongelmista ja meidän täytyy löytää tapaa käsitellä näitä tapauksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Mikäli... Ja nyt koordinaatorit saavat puheenvuorot. Ilmoittakaa muut jäsenet selkeästi, mikäli haluatte puheenvuoron. Kiitos. Makavei. Okay. Vara, per soi. Tästä tämä tulvaportti aukeaa. No niin, kollegat. Kreja ei pyydä puheenvuoroa. Kunnan valiokunnassa ollut jo yhtä pitkään kuin tämä herrasmies, niin saitte myös välillä kieltäytyä puheenvuorosta. Peter pyysi myös puheenvuoroa. Laitetaan nyt omaa listaa. Tältä puolelta onko muita puheenvuoropyyntöjä? Tämä on vähän kuin huutokauppaa. Minä otan kaikki ja jaan sitten puheenvuoron ryppäät. SED-koordinaattori, sitten ryhmittäin eteenpäin. Makovei seuraavaksi. Anna oli ensin. Sinä sanoit ensin, joten Anna palaa. Minä en tiedä. En tunne tätä tapausta sen tarkemmin. En tiedä, mitä Romaniassa tällä hetkellä tapahtuu. Kiitos tästä komission jäsenen tiedoksiannosta. Mutta on nähtävissä, että tutkimuksia on käynnissä ja ja mikäli lakea muutetaan, niin tämä saattaa aiheutua tutkittavien haitaksi ja tämä saattaa estää oikeuden työskentelyn. Pääministeri Sinseitä tutkittiin omassa kotimaassani niin korruptiosta, johtuen aloitteet tehtiin minun puolueeni toimesta ja tässä haluttiin, että tuomioistuin tekee työnsä ja oikeuslaitoksen järjestelmää ei millään tavalla haluttu öö, siihen ei sitä haluttu peukaloida. Tämä ei olisi ollut mitenkään hyväksyttävissä. Mikäli se ei ole hyväksyttävissä minun maassa, niin sen ei tulisi olla minkään muun Euroopan unionin maassa hyväksyttävissä. Ja minä toivon, että komissio ottaa tässä suuren roolin. Komissio on aiemmin pettänyt meidät ei tämä komissio, mutta aiemmat komissiot, on monia komission monia tapauksia, muun muassa Barroso kohdalla korruptioepäilyjä ei tutkittu. Komissio vältti tätä asiaa ja oikeusasiamies lähetti komissiolle vastauksia kysyttä, miksi näitä asioita on nyt nostettu esille. Nämä liittyvät sukellusveneisiin, joita Barroso osti, jota hän hyväksyi, kun varapääministeri oli ollut puolustusministerinä. Tämä samanlainen tapaus toi Saksassa korruptiosyytteitä, Portugalissa näitä vastaavasti toimineita ei ole todettu syyllisiksi. Komissio ryhtyi valvomaan näitä minun ilmiantamia tapahtumia ja näitä tutkittiin. Tämä oli täysin häikelmätöntä toimintaa. Tämä oli komission viimeisessä kertomuksessa korruptiosta Euroopassa ainoastaan pieni alaviite, vaikka tähän oli suunniteltu kokonaista sivua. Tämä on esimerkki, miksi minä haluan kysyä arvon puheenjohtajaa ja hyvä varapuheenjohtaja Timmermans, niin kantakaa nyt vastuunne. Olkaa, toimikaa asianmukaisella tavalla. No niin. Kaksi minuuttia voisi olla hyvä ohjesääntö puheenvuorojen kestolle. Joten vielä yksi kierros voitaisiin käydä, mikäli yksi Mikäli tässä pidetään kahdessa minuutissa makoveen seuraavaksi, olkaa hyvä. Mulțumesc. Uh, kiitoksia. Ensinnäkin kiitän siitä, että komission jäsen on tullut tänne paikalle. Uh, odotan nyt vastausta sähköpostiin, jonka teille lähetin. Haluaisin aluksi sanoa, että Romania kärsi jo nyt pääministerin toimien takia, parlamentin jäsenten enemmistön toimien takia romanialaiset, heitä ei voida syyttää siitä, että heidän pääministeriään syytetään rikosoikeudenkäynnistä korruptiosta, joka ei eroa, joka on mennyt Turkkiin polvileikkaukseen, joka on ilmoittanut, että hän ei nyt voi toimia hallituksessa. Meillä on pääministeri, joka halveksii oikeutta ja piiloutuu parlamentaarisen enemmistön taakse. Halusin, että keskustelemme Romaniassa livessä, koska pääministeri ja sen parlamentaarin enemmistö hyökkää oikeuslaitosta vastaan, oikeusvaltiota vastaan ja haluaa muuttaa rikoslainsäädäntöä ja rikosprosessioikeutta yhtäkkiä nopeasti ainoastaan muutoksen kautta, jonka avulla mm, näitä tutkimuksia ei voida harjoittaa. Te sanoitte, että arvioitte Romaniaa, koska se on todellakin teidän salkussanne, eikä olla tultu vielä sellaisen tilanteeseen, ettei asiaa voitaisi korjata. Kaikissa komission raporteissa on sanottu, kertomuksessa on sanottu seuraava asia. Toimielivät tekevät tehtävänsä, syyttäjät ja mm, tuomarit, mutta poliittinen tahto torjua korruptiota on hyvin suuri ongelma suurin osa parlamentin jäsenistä ei osoita poliittista tahtoa. Ja 2012, 13 ja 14 kertomukset sanovat saman asian. Katsotaan, mitä 2015 kertomus sitten sanoo. Siitä lähtien, kun Pontan koalitio on ollut hallituksessa, ei ole ollut poliittista tahtoa. Ähm, tämä on se ongelma ähm, mitä tulee toimielimiin, niin sitä ei ole. Te sanoitte, että ei ole pääty tällaiseen tilanteeseen, josta ei voida kääntyä taaksepäin. Sanon sen, mitä nyt näissä asia, komission kertomuksissa sanotaan. Sitten parlamentin äh, haluttomuus nostaa pois, nostaa koske, poistaa koskemattomuus, kun on kyse pääministeristä tai pääministerin ystävästä sosiaalidemokraattisessa puolueessa, niin meillä on vielä näiden lainsäädäntöehdotusten ongelma. Mennäänpä nyt tähän koskemattomuuden poistamiseen. Sanoit, että se on kansallinen ongelma. Haluaisin muistuttaa eräästä toisesta sitaatista jossa komissio sanoo, että hallituksessa pitää olla mahdollisimman ähm, mahdollisimman lahjomattomia ihmisiä, eikä voida hyväksyä sitä, että siellä on henkilöitä, jotka on pantu syytteeseen Hallituksessa pitäisi olla äh, kaikkein luotettavimmat äh, henkilöt. Ähm, ja tämä on se ongelma. Jos näin on, ja näinhän se on, äh, niin silloin meillä on ongelma siinä, että koskemattomuutta ei poisteta. Haluaisin myöskin puhua Kööpenhaminan kriteereistä ja mennä näihin ähm, lakiehdotuksiin. Sanoitte, että ne on pysäytetty, niitä oli 23 lakiehdotusta, jotka muuttivat äh, rikoslainsäädäntöä ja rikosprosessioikeutta. Äh, nämä ovat äh, uusia lakeja, ja yleensä muutaman vuoden jälkeen nähdään, että mitä ongelmia niissä on, sitten tehdään muutoksia. Mutta yhtäkkiä hallituskoalitiolta on tullut paljon ehdotuksia, kaikki siis hallituskoalitioita, joilla yritetään pysäyttää nämä tutkimukset. Annan tästä vain muutaman esimerkin. No. Monika, ihan yksi hetki. Ei, nyt ihan hetki. Mikäli puhut pidempään, niin kollegasi eivät saa puhua näinkin herkän aiheen suhteen, ja ne ovat sinun ryhmästäsi nämä muut kollegat. Puhuja on 78, sinun ryhmästä enimmäkseen. Eli näitä äh, lainsäädä, lakiehdotuksia on 23, niillä esimerkiksi dramaattisesti vähennetään mahdollisuutta, mahdollisuuksia, otetaan tällainen kuuden kuukauden ilmoitusaika niille, jotka ovat antaneet lahjuksia. Myöskin mm, ja nämä myös vanhenevat nopeammin oikeuslaitoksen riippumattomuus on nyt vaarassa. Tässä on kyse 23 lakiehdotuksesta ja tämä on nyt sitten, määräaika on heinäkuun puolessa välissä. Kyllä tämä kävi nyt selväksi. Olen huolissani, että mikäli kaikki eivät saa puhua, niin heidän varmasti harmittaa vallan, koska tämä on niin herkkä aihe, kenenkään ei pitäisi lähteä täältä pahoilla mielin. Nyt kollegat, kaksi minuuttia. Mikäli meillä on aikaa palata, puheen, varapuheenjohtaja puhuu varsin lyhyesti. Annetaan hänellekin vielä vuoropuhua aru seuraavaksi. Monika Holmeyer was brief. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa herra varapuheenjohtaja. Haluaisin puhua Romaniaa. To refer first. Ja ensinnäkin viittaisin teidän hyvin, hyvin tasapainoiseen arviointiin tilanteesta, joka on hyvin objektiivinen ja neutraali. Nämä kommenttinne siis liittyen maanitilanteeseen Aluksi haluaisin sanoa, että olen eh, pahoillani siitä, että jälleen kerran tällainen romanialainen sisäpoliittinen eh, eh, taistelu käydään täällä Libessä. Suurin piirtein samat toimijat ja samat käynnistäjät tässä ovat. Ja tämän uuden keskustelun aloittajat ovat poliittisesti yhtä ehm, epäilyttäviä, koska lokakuussa 2012 kansanäänestyksessä oli useita, useita väärennettyjä ääniä. Nyt puhumme sitten seitsemästä kymmenestä henkilöstä, jotka ovat mahdollisesti olleet mukana kansanäänestyksiin liittyvistä petoksissa ja nyt näitä tutkitaan. Mm, kuitenkin pääministerin tapauksessa katsotaan tapauksia, jotka olivat vuonna tapahtunut 2007-2008 ja tämä asia päätettiin vuonna 2012 Trajan Basescun alaisena. Ja todennäköisesti romanin parlamentti päätti, että koskemattomuutta ei poisteta, mutta minä en kritisoi parlamentin päätöstä. Toiseksi haluaisin sanoa, että on olemassa äh, muutosehdotuksia, mutta äh, komission täytyisi katsoa, äh, että pitäisi muuttaa näitä lakeja, jotka liittyvät väärinkäytöksiin ja niiden rangaistuksia, jotka väärinkäytöksiä tekevät, olivat kummalla tahansa, puolella tahansa, koska ei voida hyväksyä sitä, että henkilöt tai pidetään pidätettynä yli kuusi kuukautta ja sitten lopuksi sanotaan, että ei ollut mitään syytä pitää heitä pidettyttynä ja sitten jatketaan ihan kuin ei mitään olisi. Ja lopaksi pitäisi lopettaa tämä ihmisten esittäminen televisiossa, Ruotsissa, Isossa Britanniassa, muualla tällaiset oikeudenkäynnit käydään tuomioistuimessa eikä televisiossa. Yksi, määrä, yksi määräys on sellainen, että pitäisi luopua tästä hirveästä mm, tavasta näyttää kaikki televisiossa. Ja kolmas kysymys, pyytäisin, että komissiossa keskustellaan siitä, e, että e, meidän täytyy e, samalla tavalla kohdella sekä lahjuksen antaja että lahjuksen ottaja, olivat he sitten romanialaisia tai muun maalaisia. Ja lopuksi mielestäni on tärkeää, että varmistamme, että nämä toimenpiteet ja nämä keskustelut Romaniasta koskevat myös kaikkia muita maita ja meidän täytyy ryhtyä toimenpidepakettiin, joka koskee kaikkia maita, tai sitten meillä pitää olla siirtymävaihe, että luovumme näistä toimenpiteistä Romania ja Bulgarian suhteen ja varmistamme, että lainsäädäntöä noudatetaan oikein kaikkialla. Thank you, Commissioner. Kiitos kiitos komission ja sen, että osallistui tähän kokoukseen. Minua yllätti hyvän kuulla täällä, että nyt yllätti kuulla se, että täällä käsitellään kansallista kysymystä tai että olemme sekaantumassa Romanian asioihin ja Romanian politiikkaan. Ihmettelenpä, mistä lähtien se, että pyritään estämään tuo oikeuslaitosta, oikeuslaitoksen toimintaa kansallinen asia, vai onko tämä tekosyy? Minä ajattelin, että itse asiassa tämä on juridinen asia eikä kansallinen asia ja hyvin vakava asia kaiken kaikkiaan. Ja se, että käytetään demokraattisia keinoja, että rajoitetaan demokratiaa, ei ole kansallinen kysymys, vaan kyse on hyvin vakavasta oikeudellisesta asiasta. Se, että demokratia saadaan toimimaan itseään vastaan siten, että käytetään parlamentaarista äänestystä, no toistan, tämä on hyvin vakava asia. Tämä on perverssiä, tämä on jopa vaarallista ja ei-eurooppalaista. Ja tästä syystä tätä keskustelua käydään täällä tänään nyt. Ja siksi on sopivaa minusta, että tämä keskustelu käydään. Kiitos. Thank you so much for being brief. Kiitos paljon lyhyestä ytimekkäästä puheenvuorosta. Peter Niedermüller seuraavaksi. Thank you very much. I will use... Kiitoksia oikein paljon. Minä käytän myöskin mahdollisuutta puhua teille Unkaria. Tämä on ehkä tällainen seikkailu teille. <clears throat> Hogy őszinte legyek, eh, nem egészen értem, hogy mi az, amiről itt beszél. Kiitos. Minun on sanottava, että en oikein tiedä, mistä on kyse. Ymmärtääkseni Romanian parlamentti ei ole evännyt pääministeriä koskemattomuutta. Mikäli näin on, niin parlamentti Romanissa varmasti tietää, miksi koskemattomuutta ei otettu pois. Millä ja miksi EUlla ja Libellä olisi sanottavaa sen suhteen, mikä, kuka, kenen tulisi jättää pois Voin minä antaa puheenvuoron teille, mikäli haluatte. Vai saanko puhua loppuun asti? Tässä oli pieni viive tulkauksessa. No niin. Ja on myös kuultu, että on erilaisia lakihankkeita. Parlamentti on tietoinen näistä hankkeista, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. On mahdollista, että muutoksia vielä tulee. Näistä vasta keskustellaan. Ja viime Viikkojen keskustelussa on noussut esille, miksi me puutumme toisten maiden sisäisiin asioihin, miksemme voisi antaa parlamentin hoitaa omia asioitaan. Ja minä en kyllä näe, mikä tämä meidän tehtävä tässä oikein on. Meillä on, meillä on esitetty Romanin viranomaisten vahva korruptivastainen toiminta. He ovat ryhtyneet toimiin ja useita ihmisiä on tutkittu, joten oikeusjärjestelmä vaikuttaa toimivan, joten minä nyt en oikein tiedä, mitä meidän on tehtävä ja mistä ihmeestä me täällä keskustelemme tänään. Homaja sanoi, että hän on lukenut lehtiartikkeleita. Minä sanoisin, että ehkä näitä pitäisi syventää näitä kysymyksiä, että voisimme nähdä, mitkä ovat nämä rikkomukset, joita on tehty. Mikäli olisi tutkiva, onko näitä eurooppalaisia perusarvoja vastaan rikottu, mikäli näitä vastaan ei ole rikottu, niin ja tutkimus jatkuu, minä sanoin, että meidän ei tulisi puuttua muiden maiden asioihin. Thank you also for... Kiitos. Seuraavaksi I'm living in Romania. Kiitos puheenjohtaja, asun Romaniassa. Tämä on mielenkiintoinen maa. Jos nyt ajattelin, että tämä pääministeri on aikaisempi kenraali ja tuleva on entinen tiedustelupalvelun johtaja, hänestä tulee ehkä pääministeri, niin no, mutta nyt itse asian, totta kai me kaikki tiedämme, että Romaniassa on tehty ennennäkemättömiä tuloksia aikaan korruption tarjontaan liittyen, mutta näistä positiivista kehityskuluista lopputulokset välillä ristiriitaisia joskus on myös vakavia seurauksia. Toiseksi julkishallinto maassa on lähes halvaantunut. Hallinnolliset johtajat pelkävät, että he saattavat joutua poliittisen pelailun uhreiksi, kun torjuntaa pyritään, kit- pyritään kitkemään. Ja romaniset salaiset tiedustelupalvelut ovat myös vaikutusvaltaisia mitä tulee siihen, kun valvotaan muita toimijoita. Ja neljänneksi, jotta on yleisen käsityksen, mitä Romaniassa tapahtuu ilman, että komissiota tässä työnnetään tutkimuksiin, se mitä Romaniassa tapahtuu samalla tavalla kuin Unkarissa. Neljänneksi on mielenkiintoista, että sisäministeri tässä viime aikoina laati sellaisen raportin turvallisuusstrategiasta ja siinä hän puhui siitä, että keskustelut autonomiasta maassa on uhka julkiselle yleiselle turvallisuudelle. Loppuen toista olette kuulleet tämän molemmilta puolilta kommentteja, mutta voin antaa teille yleiskatsauksen siitä, mitä tapahtuu Romaniassa tänä aamuna. En pyytänyt puheenvuoroa perusoikeusvirastossa, sillä tiedän, että vastaus, jonka virasto ja komissio antavat, eivät liity mitenkään tähän, ja heillä ei ole mitään toimivaltuuksia tässä tapauksissa, kun esim. kansallisten vähemmistöjen kansallisten vähemmistöjen syrjitään tai heidän oikeuksien kumminoitaan, mutta tämä on nyt tämän keskustelu. Ehkä palaan toisiin kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. Okay, next is Mr. Bussoy. Busai. Very much, will be very short and I will... Kiitoksia, pysyn ihan nopeasti ja eh, puhun romaniaa, Näin on nyt toistaa näitä argumentteja ja selityksiä, jotka Makuvei ja Ungureanu jo antoivat uskon, että on joitakin erittäin tärkeitä kysymyksiä, joista on keskusteltava täällä Euroopan parlamentissa. Eh, uskon, että on erittäin tärkeä, selvää kaikille, että tarvallisesti parlamentin ei pitäisi pysäyttää tutkimuksia, kun on kyse korkean tason tehtävässä olevassa, koska kyse on kuitenkin julkisesta edusta, on kyse siitä tehtävästä, joka tuolla henkilöllä on. Lisäksi olen hyvin tietoinen sitä vaikeasta tilanteesta, jossa Romania on, koska parlamentin enemmistö on kieltänyt oikeastaan oikeuslaitokselta tutkimusten jatkamisen ja lisäksi pääministeri on kieltäytynyt eroamasta ja olen myös kuullut täällä Euroopan parlamentissa kaikilta poliittisilta ryhmiltä, että nämä lakiehdotukset, jotka vaarantavat edistyksen, jotta on tehty oikeuslaitoksen itsenäisyyden ja tehokkuuden suhteen, ovat sellaisia, että niitä ei voida hyväksyä. Ja jos nämä ehdotukset hyväksytään, niin varmasti ne loisivat erittäin hankalan tilanteen Romaniassa, joka tällä hetkellä on jo ähm, tarkan valvonnan alaisena, mitä sen oikeuslaitokseen tulee. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Lunacek on pyytänyt puheenvuoroa, mutta lista on täytynyt sulkea. Meillä on tasan tunti aikaa ja seuraavaksi Wasiczowski. Chciałem poruszyć sprawę jako przewodniczący intergrupy do spraw ochrony. Kiitos. Minä halusin puhua tästä eh, eläinsuojeluinterryhmän puheenjohtajan. Kun puhumme Romanian tilanteesta, niin tämä kysymys siitä, miten eh, isännöttömiä eläimiä kohdellaan Romaniassa, erityisesti koiria, eh, on myös tärkeää Olen Romanian viranomaisten kanssa tässä puhunut. Siellä on toimi, hyvin brutaali tapa toimia. Ähm, kulkukoiria tapetaan, likvidoidaan ja tämä äh, tarkoittaa sitä, että siitä kärsivät äh, monet äh, Euroopassa ja Romanissa tämä on huono viesti, huono imago Romanian hallitukselle ja ehdottaisin tässä, että käytettäisiin humaanimpia ratkaisuja, koska useilta kansalaisilta ja järjestöiltä Romaniasta olen kuullut, että epäillään, että myös tässä asiassa korruptiolla on merkitystä. Ettei olekaan pelkästään siitä kyse, että halutaan päästä eroon kulkukoirista, vaan on, että on paljon ihmisiä, joille on tärkeää se, että tämä ohjelma jatkuu mahdollisimman pian ja jokaista kyseisestä eläimestä maksetaan sitten paljon rahaa, jopa 100-200 euroa. Tämä on asia, jonka pitäisi olla meille kaikille tärkeä. Romanian imago kärsii tästä täysin perusteettomasti. Mielestäni tämäkin on otettava huomioon, koska Romanian viranomaiset ovat tästäkin vastuussa. Ja siellä pitäisi keksiä ratkaisuja jotka ovat hyväksyttäviä Euroopassa tällä vuosisadalla. Kiitoksia. Thank you very much. Um, both of our coordinators first, Mrs. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Muita puheenvuoroja on pyydetty Holmajer muun muassa ja Sipel. Olkaa hyvä. Viedä auch versuchen mich. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, minäkin yritän puhua lyhyesti. Onko Euroopassa korruptiota? Kyllä, sitä on. Onko Romaniassa korruptiota? Kyllä, sitä on. Niinpä voisin äh, olla samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että Romanian yleiskuva on huono, mutta kyllä sieltä tulee hyväkin viesti, koska Romaniassahan tutkitaan. Ja Pontan lisäksi on valtaisesti ihmisiä, joita vasten, joita tutkitaan korruptiosta, myös monia poliitikkoja, ja mielestäni tämä on esimerkki siitä, että oikeuslaitos siellä toimii, ja vähän aikaa sitten meillä oli täällä kertomus Romaniasta ja Bulgariasta, jota vieläkin tässä seurataan, ja komissio silloin vakuutti meille, että Romania on tehnyt hyvin suuria edistysaskelia, me emme saa unohtaa tätä. Lisäksi haluaisin huomauttaa, että täällä parlamentissa me juuri keskusteluimme eh, eräästä direktiivistä, ehm, Ähm, syyttömyysolettamasta. Ja äh, siksi tietenkin näitä asioita on tutkittava, mutta kunnes toisin on todistettu, niin jokainen ihminen on syytön. Tämä haluan vain sanoa, joissain kommenteissa tämä ei tullut ilme. Mitä tulee näihin ähm, lakiehdotuksiin. Kyllä tämä on ajallisesti huono hetki vähintäänkin, mutta kyllä tässä täytyy asiallisesti katsoa, ovatko nämä lakiehdotukset todellakin sellaisia, että ne rajoittavat oikeuslaitoksen riippumattomuutta, kyllä vai ei. Jos niin on, niin sitten se voi olla meidän keskustelun aiheemme, mutta tästäkin puuttuu mielestäni todistusaineistoa. Kyllä tässä monet reagoivat kaikenlaisiin huhuihin ja siksi on tärkeää, että me tutkimme asioita, mutta tärkeää on myös, että ähm, pidättäydymme faktoissa. Monika Holmeen seuraavaksi. No minun täytyy sanoa, että hiukan kauhistunut kyllä olen. Yleensä SND-ryhmässä ja myös muissa ryhmissä ollaan todella innokkaita, kun on kyse siitä, että joku äh, valtio asetetaan suurennuslasin alle. En minä nyt oikeastaan yhtään valtiota haluaisi asettaa suurennuslasin nyt kollega Postinaarulle. Kollega Makovei ei ollut se, joka tämän äh, kokouksen ähm, järjesti, vaan äh, ryhmien puheenjohtajat. Ja sitten äh, lähetettiin valiokunnan puheenjohtajalle kirja, joka kutsui komission varapuheenjohtajan paikalle. Ja toiseksi kun katsotaan Pontan tapausta, niin meille täällä parlamentissa on kyse siitä, onko Romanian oikeuslaitoksella mahdollisuutta tutkia herra Pontaa vai onko sen riippumattomuus vaarassa sen takia, että että pontan koskettamattomuutta ei poisteta. Tämä on ongelma, koska siinä kyseenalaistaan oikeuslaitoksen riippumattomuus, mutta tämä ei riipu pontasta, vaan tämä koskisi ihan keitä tahansa, jos koskemattomuutta ei poisteta huolimatta mm, konkreettisista syytteistä, niin silloin on kyseenalaistettava tämä parlamentaarinen päätös. Sitten nämä 23 lakiehdotusta. Tämä nopeus, jolla näistä lakiehdotuksista pitäisi päättää, se on kyllä vähän yllättävää. Siinä nousee sellaisia kysymyksiä, että kun toimenpiteet ovat mahdollisia ainoastaan silloin, kun ne ovat täysin kun kyseessä ei ole minkäänlaista epäilyksen häivääkään. Siis ähm, ähm, tämä voi olla ongelmallista ja lisäksi todistajat, joita pitää siis suojella, niin niitä tulevaisuudessa, heitä tulevaisuudessa ei voida enää suojella. Me tiedämme tällaiset mm, sen järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä, että on sellaisia todistajia, jotka tarvitsevat erityistä suojelua ja tällainen laki on. Siksi kyseenalainen näitä kysymyksiä on esitettävä, ne on tarkastettava ja arvioitava. Sama tavalla on kyse myös siitä, että tulevissa korruptiokäsittelyissä otettaisiin käyttöön tällainen kuuden kuukauden aika, jonka aikana Ähm, nämä epäilykset on ilmoitettava. Äh, onko tämä edes mahdollisuutta käsitellä näitä asioita kuudessa kuukaudessa? Tässä on kyse siis vain sisällöllistä kysymyksistä. Minä en tuomitse näitä, esitän vain kysymyksiä. Näihin kysymyksiin kuuluu muun mm. muassa myös se, että pohditaan sitä, että mahdollisesti myös äh, on sitovia rangaistuksia tuomareille ja syyttäjille, jos prosessin äh, pituus on liian äh, suur, jos prosessi kestää liian kauan äh, tai Euroopan tuomioistuin puuttuu asia. voidaanko siis esimerkiksi tuomareita ja syyttäjiä mm, tässä rangaista. Nämä ovat asioita, jotka on nostettava esiin. Meidän pitäisi nyt luopua siitä, että yksipuoluisesti sosiaalidemokraatit puolustavat sosiaalidemokraatteja, kun on kyse sosiaalidemokraateista, ja me muka puolustamme EPPtä, kun hyökätään EPP-hallituksia vastaan. Ei, minä haluaisin, että me täällä sisällöllisesti käsittelemme kysymyksiä, jotka meille Euroopassa ovat merkityksellisiä, ja luopuisimme tällaista aggressiivista käyttäytymisestä, näin toivoin myös Unkarin kohdalla, vaan että katsomme asioita, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, Kööpenhaminan kriteerien noudattamiseen. Meidän pitäisi tarkastella tätä Romanian ja Bulgarian suhteen. Ja todella pyytäisin, että myös sosiaalidemokraattiset kollegat osallistuisivat tähän. Ja olen kovin yllättynyt, että e, jotkut henkilöt eivät täällä pyydä puheenvuoroa, jotka yleensä niin mielellään puhuvat. Sorry, chair, but I would like to underline... Pahoittelut, minä sanoin, että mikäli minä puhun saksaa. Niin, halusin sanoa, että jos syytöksiä on, niin niitä on tutkittava. Minä sanoin sen ihan selvästi. Ja nyt sitten siellä äh, ollaan niin kuin me täällä SNDssä emme halua, että rikoksia tutkitaan, niin sitä minä en kyllä voi hyväksyä. Ja jos sanotte, että haluaisitte, e, että tämä tapahtuu kaikissa tapauksissa, silloin olisitte voinut myöskin Unkarin päätöslauselman äh, allekirjoittaa. Äh, Birgit Sittel, minä en sanonut tätä, minä sanoin juuri päinvastoin. Äh, halusin, että me emme poliittisia syytöksiä esitä, vaan ainoastaan keskustelimme EU-politiikka relevantteja kysymyksiä täällä. Se on ainoa asia, mitä minä pyysin. Hyvät kollegat, hyvä sydämisenä ihmisenä, soin molemmille teille muutaman minuutin puheaikaa. Se saattoi jossain määrin olla virhe, No niin, koordinaattorit, pohtikaapas nyt sanomaani. Mutta ainakin molemmat ryhmät vetivät keskustelun yhteen ja käyttivät saman verran aikaa. Meillä on nyt aikaa vara komission varapuheenjohtajalle, joka on edelleen täällä, niin hän saa aikaa vastata näihin kommentteihin. Kiitoksia kovasti. No ehkäpä minuutti pari, että kerron, mikä minun tilanteeni eli ja suhteeni Romaniaan muistan selvästi, kun olin nuori diplomaatti. Kävin Romaniassa 80-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Ja muistan elävästi, miten tuo maa kärsi. Se kärsi järjestelmästä, joka oli kauhistuttava. Niin kauhistuttava, ettei kukaan pystynyt kehittämään omaa henkilökohtaista potentiaaliaan. Muistan elävästi, miten köyhiä ihmiset olivat tuon aikana, uskomattoman köyhiä. He taistelivat. Muistan myös elävästi, että ei ollut mitään, mitä voisi saavuttaa. Lapsi ei saanut kouluun, ei saanut yhtään mitään, paitsi jos puolue auttoi sinua tai jos lahjottiin kaikkia virkamiehiä kaikkialla, alhaisimpiakin se oli Romania tuohon aikaan. Ja jos katsoo Romaniaa nyt, se on erilainen valtio, perustavanlaatuisesti erilainen. Ja minusta on reilua, ettei oteta vaan tällainen tilannekuva tästä päivästä osata asioihin, jotka eivät ole edelleenkään kunnossa. Niitä on monia näitä viikkoja, mutta samalla pitää muistaa, mitä on saavutettu viimeisen 25 vuoden aikana. Ja tämä on melko melko huomattavaa, voidaan sanoa vähintäänkin tuosta haluan aloittaa, sillä olemme käyneet niin monen vaikeuksien läpi, ja kyllä ongelmia on edelleen, on asioita. Shogol mainitsi sitten täällä liittyen kansallisiin vähemmistöihin, mutta minä henkilökohtaisesti, millä on paljon kokemusta 90-luvun puolesta välistä, jossa oli täysin toisenlainen tilanne liittyen kansallisiin vähemmistöihin. Kyllä ongelmia on edelleen, mutta jos tilannetta vertaa tuohon tilanteeseen, niin olemme saavuttaneet jo melko paljon ja minun tulee, pitää sanoa myös, että kiitän EUn toimielimiä siinä, että he ovat olleet jälkimättömiä. Ja kaikki riippuu perspektiivistä, josta asioita haluaa tarkastella. Esimerkiksi polttoaineen puolella niin Udamere on melkein jolkoon mahdollisesti ollut osa valtarakenteita Romaniassa huolimatta siitä, mikä on ollut hallituksen koostumus, tai Udameres on jotenkin aina ollut mukana Tämä on positiivinen kehityssuunta ja liittyy vähemmistöihin. No niin, kuitenkin totta kai me emme ole vielä maalissa. Jos niin olisi, meillä ei olisi tällaista CVM-mekanismia ja tarvitsemme todellakin tällaisen yhteistyö- ja seurantamekanismin. Meidän tulee jatkaa sen kanssa johdonmukaisesti, että varmistetaan se, että päästään oikeaan suuntaan tuosta tienhaarasta No voisin tässä kehua näistä pitkän ajan välin saavutuksista ja muutaman vuoden ajan välistä, mutta onhan ne nyt Pontan hallitus on saanut aikaan hyvin merkittäviä edistysaskelia. Olemmeko perillä jo maalissa jo ei sillä edelleenkin. Ja no, voin antaa konkreettisia esimerkkejä. Puhuin esimerkiksi senaatin puhemiehelle, kun sanon hänelle, että minusta oikeusvaltiossa ei tule hyökätä henkilökohtaisesti korkeimman oikeuden presidenttiä vastaan. Näin ei voi tehdä, ja niin hän teki. Sanoin sen hänelle suoraan. Näin ei tehdä. Edelleenkin on muutama asia, mikä pitää ratkaista, ja vuoropuhelua tarvitaan. Sitä pitää jatkaa parlamentin suhteen. Immuniteetti, loukkaamattomuus. Joka, uskon, että jokaisella parlamentilla on eräänlainen immuniteettijärjestelmä jäsenilleen, mutta siitä pari sanaa Ensinnäkin immuniteetti lähes kaikissa parlamenttijärjestelmissä maailmassa liittyy yksilöiden toimintaan parlamentaarikkona. Tämä syytesuoja suojaa heitä, heidän toimissaan parlamentaarikkona, ja sitä ei pitäisi laajentaa sen yli ja kerran molemmille toimijoille, molemmien kamareiden puhemiehille, että tämä on se, miten minä ymmärrän se, mitä ja immuniteetti tarkoittaa. Ja näin ollen me arvioimme sen, mitä he tekevät tässä valossa juuri, tämän periaatteen valossa. Toinen periaate on, että jos tehdään päätöksiä syytesuojan poistamisesta, niin tuon päätöksen pitäisi perustua samoihin kriteereihin, joiden mukaan muita kansalaisia tuomitaan, jos ei tiedä oikeuden että Pitäisi olla eroja siitä, miten oikeuspykäliä sovelletaan. Eli ei sillä pitäisi väliä, onko kansainvälinen parlamenttiin vai ei. Siinäkin on periaate, jota me käytämme kun määrittelemme mahdolliset uudet lait Romaniassa ja miten me niitä arvioimme. Olen samaa mieltä Sippelin kanssa, kun hän sanoi, vai oliko se, eikö hetkinen Niedermüller, kun hän sanoi, että me emme ole mukana keskusteluissa niiden laatimisvaiheessa, luonnosteluvaiheessa. No, meidän pitää kunnioittaa oikeuslaitoksen lukkamattomuutta, mutta pitää myös lainsäädäntöelimien riippumattomuutta kunnioittaa. Sekin pätee. Ei ole sanomista tuossa prosessissa, jos tuo tai tämä hyväksyttäisi, niin on mahdollista, että näihin päätelmiin voidaan päätyä. Vastasin kirjalliseen kysymykseen parlamentilta, joka tuli liittyen Ranskan lainsäädäntötyöhön. Ja sielläkin sanotaan, että jos lakiluonnokset saattavat aiheuttaa tiettyjä toimia, niin vastaisin samalla tavalla. Tämä on aivan täysin sama tilanne. Joskus politiikassa ja käytännössä on järkevämpää varoittaa, että no olkaa varovaisia, jos menette tuolle tielle, niin voi käydä näin. Eikä odota, että koko paketti on asetettu laiksi ja sitten pitää muuttaa lakia. Joten siinä se tasapaino, jota me, jonka me pyrimme saavuttamaan. Sitten poliittisten johtajien aiemattomuus Se on hyvin arkaluontoinen asia, tiedätte sen hyvin, tämä heidän integriteettinsä. Kysymys voitaisiin esittää hyvin yleisellä tasolla, mutta jos tämä kysymys esitetään, niin tässä tapauksessa tulee erityiskysymys, kaikki tiedävät, että me puhuisimme pääministeri Pontasta Voin viitata tässä vain faktuaalisiin lausuntoihin, jotka Dirkit Sippel teki, joka pitää paikkaansa, eli että häntä, hänen toimiaan tutkitaan ja syytökset liittyvät toimintaan ennen kuin hänet valittiin, ja tämä jatkuu, pitää paikkaansa siinä faktatiskiin. Mutta totta kai on hyvin selvää, että vaikka toisaalta sanotaan, että parlamentin jäsenet, poliitikot, heidän pitäisi kohdella paremmin kuin tavallisia kansalaisia, niin elämää on sekin, että me yleisön mielestä meidän pitäisi noudattaa korkeampia standardeja kuin näitä minimistandardeja tai normeja, joita astetaan tavallisille kansalaisille. Tämä on minun väitteeni, mutta tämä ei ole oikeuden kysymys, vaan poliittisen moraalin kysymys. Ja uskon, että monet ovat samaa mieltä tästä myös parlamentissa. Siksipä minä mainitsin, että tämä ei ole vain kansallinen asia, olen samaa mieltä. Tämä on laajempi asia, mutta haluaisin vain asettaa tämän tähän kontekstiin. Eli että muutos on edelleen käynnissä, sen pitää vielä jatkoa toistan vielä. Paljon on saavutettu, huomattavaa edistystä on saavutettu viimeisen, viimeisen vuosien aikana aina varsinkin, mutta emme ole vielä tuossa pisteessä, josta ole paluuta, enkä todellakaan pidä siitä, että nyt on avointa ristiriitaa kahden eh, hallituksen osapuolen välillä parlamentin ja oikeuslaitoksen välillä. He avoimesti kritisoivat toisiaan medioissa ja se ei ole hyväksi kummallekaan osapuolelle. Ja toivon, että sen ymmärtävät kaikki Romaniassa. Mutta samaan aikaan faktaa on, että oikeuslautos voi toimia kaikilla tasoilla – ja se ei rajoittaudu, se ei estä itseään toimimasta kaikilla tasoilla. Tämäkin pitää ottaa huomioon. Jäsen Gomez pyysi minua olemaan tiukka. No, en minulla ole heikon ihmisen mainetta, mutta pyrin nyt sitten vastaamaan ja olemaan tämän arvoinen, minkä sitten jäsen Gomez. Pyrin siihen tänään ja, ja haluaisin sanoa Holmajerille, että kun me kritisoimme valtioiden johtajia, poliitikkoja ja pääministereitä. Me emme kritisoi valtioita, me kritisoimme poliitikkoja. Valtiot ovat enemmän kuin vain poliitikkojensa summa. Tämä voi sanoa poliitikkona onneksi. Sitten vielä yksi asia, mihin suhtaudun intohimoisesti, mutta minulla ei ole vastausta siihen, ja tämä liittyy koiriin. Tiedätte, tämä asia saa paljon huomiota ihmisten parissa, että monet eurooppalaiset suhtautuvat aiheeseen hyvin vakavasti. Ja tämä näyttää kauhistuttavalta, mitä tapahtuu katukoirille Romaniassa, mutta lisäksi minä olen itse koiraihminen ja, har- ja omistan koiran, niin sanon, että tämä kysymys on hyvin, hyvin monimutkainen. Jos olisi katulapsi, joka, jonka kat- katukoira purisi kuoleeksi, miten yleisö toimisi, jos ei tehtäisi mitään katukoirien suhteen. Tiedän, että mitä tehtäisiin katukoirien suhteen. Tai mitä, tiedän, mitä tehtäisiin, jos katukoirat olisivat inhimillisiä, että tehdä enemmän. Ja ehkä tilannetta voitaisiin parantaa, mutta kolikolla on kaksi puolta ja on vain oikein, että me pohdimme niitä molempia, sillä aikaisemmin on ollut hyvin vakavia ihmistragedioita johtuen tästä katukoiraongelmasta, ainoastaan Romaniassa, vaan myös muuallakin. Lopuksi minun huomautus, puheenjohtaja on ylittänyt aikarajan, mutta viimeinen huomautus on seuraava. Minä suhtaudun myönteisesti tähän keskusteluun, toivotan tervetulleeksi, olen ollut hyvin avoin kanssanne, Kuvittelen, että tämä olisi poliittista peliä, että tässä hyökätään toistensa kimppuun, mutta minun pitää sanoa, että olin myötästi yllättynyt siitä, että teidän valikuntanne puheenjohtaja olisi puhua rakenteellisista aiheista ja siitä, miten voimme auttaa parantamaan rakenteellisia asioita. Ja lisäksi haluan reilusti sanoa, että kaiken kaikkiaan valiokunta oli samaa mieltä siitä arviosta, että Romania on edistynyt voimakkaasti tällä osa-alueella viimeisten vuosien aikana. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja kärsivällisyydestänne. Much, Franz. Kiitos, Frans, kiitos, varapuheenjohtaja. It's rarely you get applause, um, this committee, but... Emme me usein aplodeera ennen kuin poistuu takavasemmalle, kun käyttää... Äh, haluaisin muistuttaa kollegoja, että kyseessä ei ole kyseessä on mikään juoni, vaan tämä on perusoikeuksien mekanismi, jota me käsittelemme. Meillä on mekanismi, ja tämä mekanismi täällä on jännitteitä aiheuttava tekijä. Tästä nyt puhumatta sen pidempään me käsittelemme tätä useinkin. Kiitos kollegat, että saimme tämän listan käytyä läpi tietynlaisella kurinalaisuudella ja arvokkuudella kuuluu perusoikeuksien mekanismin, että arvioimme, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, ja tämä on meidän tehtävämme. Minä kiitän jäseniä tekemästään työstä, ja minä kiitän varapuheenjohtajaa läsnäolostaan ja siitä, että hän vastasi jäsenten kysymyksiin ja esitti tiettyjä kantoja. Kiitos paljon varapuheenjohtaja. Hyvät kollegat, näitä asioita käsitellään koordinaattorin kokouksessa, mikäli tarvetta ilmenee. Kiitos, varapuheenjohtaja. colleagues, we uh, move straight to the next... Uh, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan kahdeksan aivan välittömästi. Aika rientää. Jatkan tältä istumalta. Mikäli ette jää tänne, olkaa hyvät ja poistukaa huoneesta ripeästi. Seuraavaksi talousarvio 2016 valmistelija Peter Niedermüller, keskustelun budjettivaliokunnan yleisesittelijän Jose Manuel Fernandesin kerran. Aiheena siis talousarvio 2016. Niedermüller esittelee Libe-prioriteetit. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kollegat, jos ette jää tänne, olkaa hyvät, poistukaa huoneesta. Pyydän Niedermülleriä kommentoimaan ennen kuin varjoesitelijät saavat puheenvuoron keskustelua varten. Joten ensimmäisenä puheenvuoron saa Fernandes. Actually, no, it's Mr. Niedermüller first. Ma- Pahoittelut, Fernandes. Niedermüller tietenkin puhuu ensin. Peter, ole hyvä. Thank you very much. I can hear almost nothing, but... Kiitos. Minä en kuule juurikaan mitään. Niin, tässä minä tämän Virheen tein. Kiitos Tomas. Varaa. Puheenjohtaja Tsilowski on saanut hieman kurja palautettua. Peter, anna palaa. Kiitos. Haluan kiittää Fernandesia siitä, että on täällä. Ja minä mainitsisin muutamia libe valiokunnan prioriteetteja 2016 vuoden talousarviota koskien. Jotkut näistä prioriteetteista tuotiin esille, jotka Moraes ilmoitti kirjassa budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Ja keskustelu liittyen Välimeren alueen muuttovirtoihin ja EUn vastauksen näihin muuttovirtoihin. Tämä asia on noussut esille, tämä on meille tärkeä aihe ja meillä on tiettyjä tärkeitä painopistealueita, jotka minä haluaisin korostaa. Integraatio, maahanmuutto, turvapaikarahastoon, varoja on lisättävä. Varsinkin se, että komission ehdottama uudelleen sijoittelu ja vastaanottomekanismi helpottaa vastaanotto- ja integraatiomekanismit äh, pakolaisille ja maahanmuuttajille, ja että voidaan tukea kaikkia etulinjan jäsenvaltioita, jotka kokevat muuttovirtojen paineet. On vastattava myös budjetin suhteen äh, niihin budjettihaasteisiin, jotka EU kohtaa äh, liittyen Välimeren muuttovirtoihin, varsinkin koskien etsintä- ja pelastusoperaatiota. Kolmas kohta liittyy siihen, että lisätään EASOn budjettia ja henkilöstöä vuodelle 2016. Ennen kaikkea me harmittelimme valiokunnassa sitä, että vähennetään vuoden 2016 budjettia teknisiin seikoihin vedoten. Lisäksi me kiitämme sitä, että lisätään Frontexin budjettia, varsinkin liittyen äh, eri operaatioihin. Me olemme sitä mieltä, että henkien pelastaminen, ihmisen pelastaminen merellä tulisi olla näiden operaatioiden prioriteetti tärkeinten virastojen suhteen. Me valiokuntana muistutamme komissiota, että kuuluu komission toimivaltaan kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat kunkin avainviraston taakka. Ja viimeinen kohta on tärkeää, että rahoitetaan instrumentteja, joiden avulla voidaan seurata oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltioperiaatteen toimimista. Näiden prioriteettien kohdalla minä olisin kysyä Fernandesilta, olisiko mahdollista ottaa käyttöön joustavuusvälinettä. Tämä liittyy toimintaan, mitä minulla on suuria mielenkiintoja tätä kohtaan. Tämä joustavuusvälineen käyttö on osa komission ehdotusta sen suhteen, että luodaan uudelleen sijoitus mekanismi, jonka avulla voidaan tukea Italiaa ja Kreikkaa. Kuinka komissio aikoo edetä tämän asian suhteen? Onko tämä, kulkeeko tämä käsikädessä 2016 budjettineuvotteluiden kanssa? Vai käsitelläänkö tätä nopeammin öö, liittyen näihin neuvoston neuvotteluihin, jotka koskevat uudelleen sijoitusmekanismia? Kiitos Peter. Tässä oli Fernandesille varsin selkeitä kysymyksiä. Nytpä pyydän asianomaista kommentoimaan live-prioriteetteja ennen kuin varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Fernandes, haluaisitko kommentoida Niedermüllerin kysymyksiä? Oui, merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Tulin tänne edustamaan meidän suuntaviivoja, josta on jo äänestetty mistä on äästetty myös budjettivaliokunnassa. Mietintö, joka käsittelee trilogien mandaattia. Siinä siis annamme meidän painopistealueemme yleisellä tasolla. Muistan, että äänestimme maaliskuussa 11. päivä, 11. päivä näistä suuntaviivoista suurista linjauksista siis, ja niissä puolustimme näitä kolmea toimi, yrittäjyyttä, työllisyyttä muun muassa, ja myöskin solidaarisuutta sisäisesti ja ulkoisesti. Ja lisäksi turvallisuus ja maahanmuutto olivat esillä. Nämä painopistealueet totta kai, niin niihin liittyy seuraamuksia budjettitasolla, budjettiosioihin liittyen ja ohjelmiin liittyen. Tässä puhutaan periaatteista budjetissa 2016, eli sitoumukset, niitä pitää kunnioittaa. Pakta sunt mitä se tarkoittaa? eli neuvosto ja komissio ja no, niiden sitoumus joustavuuteen ja sitoumus, joka liittyy monivuotisen rahoituskehyksen 14 ja 20. Pitää muistuttaa, että se on erilainen, mitä tulee joustavuuteen, jos verrataan 2017 2007-2013 vuotta tämä monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin pienemmällä tasolla, sillä on mahdollista käyttää joustavuutta. Mitä joustavuus sitten tarkoittaa? Kyse ovat jousto, joustavuusvälineet, joustovälineet, ja meillä on sopimuksia neuvoston kanssa, sillä meille joustovälineet, niin kuin esimerkiksi solidaarisuusrahasto ja, ja muut, ovat välineitä, jotka meille tulevat sitten tämän valitusrahoituskehyksen ulkopuolelta. Mut, ja lisäksi on uusi asia, mitä sitä, että käyttämättömät marginaalit vuodelta voidaan vuodesta 2016 lähtien käyttää seuraavina vuosina, sillä ne tulevat tällaiseen globaaliin marginaaliin. Kun on pieni budjetti, niin pitää tehokkuussyistäkin käyttää tätä joustoa ja näitä joustovälineitä. Pitää kunnioittaa sitoumuksia. Se on myös, tarkoittaa myös muutakin, eli että tässä nyt ei pidä puhuakaan näistä maksuongelmista, sitä ei voida hyväksyä. Yli kaksi miljardia maksurästejä on nyt ollut. Tätä ei voida hyväksyä. Maksut ovat looginen seuraus sitoumuksista ja ei pitäisi pyytää neuvostolta maksaa velkojaan ja laskujaan sitä, jos on hyväksynyt maksettavaksi. Ja tätä ei voida hyväksyä, että näin käy tärkeissä otsakkeissa. Otsake kolme, siinä ei ole marginaalia. Se tarkoittaa sitä, että on ongelma esimerkiksi, jos ajatellaan pilottihankkeita tai valmistelevia toimia. Tämä tarkoittaa toista asialista 24 miljoonaa euroa. Se on ehdotus joustovälineelle, mutta se ei riitä meistä, sillä me tulemme tarvitsemaan marginaalia odottamattomille kuluille, mutta myös pilottihankkeille ja valmisteleville toimille. Mitä tulee talousarvion erityisesti tälle valiokunnalle tiettyjä nostoja lisäyksiä on tehty kahdelle pääselle rahastolle, turvapaikka, integraatiorahasto, eli tämä AMIF-rahasto, turvapaikka, maahanmuutto- ja velottamisrahasto, sitoumuksellisesti 36,3 prosenttia, mikä on merkittävä määrä lisäksi lisäystä on tullut sisäisen turvallisuuden varastolle 7,5 prosenttia sitoumuksissa maksujen suhteen, mitä tulee tähän AMIF-rahastoon, lisäystä on 35 prosenttia, ja sisäinen turvallisuusrahasto siinä nosto on 15,5 prosenttia. Lisäksi, mitä tulee oikeusohjelmiin ja oikeuden yhtäläisyys- ja kansalaisuusohjelma, niille lisäystä. No, minähän tässä nyt vertaan siis. Eh, Vuoden 2015 lisäystä on 4,5 prosenttia sitoumusten osalta. Ja toinenkin yleinen asia joka kuuluu tähän mandaattimme, josta äänestettiin budjettivaliokunnassa Tämä liittyy 30 neuvotteluihin, nimittäin 5 prosenttia, joka henkilöstöä pitäisi vähentää tulevina viitenä vuotena, 1 prosentti siis keskimäärin per vuosi. Sitä ei pidä soveltaa. Virastothan eivät ole kaikki samanlaisia, mutta tässä on hätätilanne, kuten tiedätte. Jos puhutaan virastoista ja yhdestä, näistä yhdeksästä virastosta, niin huomataan, että esim. Frontex sitoumukset nost, lisäystä on 34 prosenttia ja vain kaksi virastoa, European Asyl Support Office, EASO, 24 prosenttia vähemmän ja lisäksi FRA, perusoikeusvirasto, 0,4 prosenttia laskua. Nämä ovat virastoja, joissa näin on tehty, sillä meidän, kyse on meidän painopistealueistamme, mitä tulee mandaatin, mandaattiraporttiin, niin siinä on otettu näitä yleisiä kommentteja liittyen virastoihin, mutta erityisesti huomiota on annettu tälle virastolle, eli siis EASolle ja Europolille ja virastoille, jotka koskettavat Libeä Tämä on siis kaikki mainittu raportissamme. Hyväksyimme DAP 5, josta äänestetään täysistunnossa Strasbourgissa seuraavassa täysistunnossa. Siinä komissio ottaa, että 16 prosenttia lisättä Frontex 4 EASOlle ja 3 Europolille, mutta sitten on hieman naurettavaa, että johtuen 5 prosentin säännöstä talousarvioesityksessä 2016 vuodelle komissio ehdottaa, että on vähemmän virokoja Frontexille, Europolillekin vähemmän jo neljä, eh, Eurojustillekin vähemmän, mikä osoittaa se, mitä sanoin, että pitää arvioida asiat tapauskohtaisesti, mitä tulee virastojen henkilöstömääriin. Muistan toistakin asiasta, tässä puhutaan äh, talousarvioesityksestä, jonka komissio laatii. Talousarvioesitys, jonka, jota komissio sitten tarkastelee ja yleensä minähän noudatan aina pahinta komission käsittelyn käsillä. Tai siis neuvostohan aina te, esittää korulausetta ja kaikki hyväksytään nämä lausumat, mutta sen jälkeen ne eivät kuitenkaan käytä tarpeeksi rahaa näihin painopistealueisiin välillä. Ne eivät edes alkoi tarpeeksi rahaa, jotta maksettaisiin se, mikä on jo tehty. Niin kuin sanoinkin, tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme neuvottelemaan näillä painopistealueilla, jotka meillä on. Meillä on tämä ehdotus talousarvioitukseksi komissiolle, jossa lisäyksiä on, mutta myös kritiikkiä, joka on selvää Nyt meillä tulee olemaan valtuudet liittyen näihin trilogineuvotteluihin sitten syyskuussa. Tarkistukset pitää jättää talousarvioon ja tämä tulee olemaan sitä spesifimpää. Tässä raportissa käsittelee mandaattia, siihen ei pidä laittaa liikaa yksityiskohtia. Olemme vain puhuneet näistä virastoista, sitten myöhemmin syyskuussa hyväksytään ja sitten syyskuun lopussa budjettivalikunnassa äänestetään tarkistuksesta, lokakuussa budjetissa äänestetään ja sitten täysistunnossa myöhemmin ja marraskuussa sitten sovittelu toivon neuvoston puolesta tai neuvostolta yhtä asiaa Pakta sun sen Vanda. Tämä noudattaa sopimuksia, ja että poliittiset prioriteetit, jotka se ilmoittaa, ovat sellaisia, että ne tarkoittavat sitten myös suurista sitoutumista budjettiin ja maksujenkin osalta näin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Fernandez. Kiitos paljon, Fernandes. Nyt varjoesittelijöitä. Tomas ja sitten Kavelia. Olkaapa hyvä. Joo, uh, Kiitos paljon puheenjohtaja halusin aivan aluksi kiittää Peteriä siitä, miten hän on tämän dialogin kanssamme käynyt ja siitä, millä tavalla hän on johtanut varjoesittelijöiden kokouksia. Meillä oli yksi varsin rakentava varjoesittelijöiden kokous ja me varmastikin kaikki pyrimme pääsemään samalle aaltopituudelle ja pyrimme laatimaan tämän kannan yhteisesti. Mitä EPP tulee, niin minä haluaisin sanoa, että me haluaisimme nähdä että MF ja Frontex talousarviota kasvatetaan, kasvatetaan jotta nämä vastaisivat, voisivat paremmin vastata tähän muuttuvilta haastaaseen. EASO, Europol ja Eurojustia tulisi ottaa pois sen säännön piiristä, jonka mukaan henkilöstön määrää tulisi vähentää. Tämähän on ollut kaikille muille toimielimille pakollinen siirto. Tämä politiikka, että vähennetään henkilöstöä, ei ole järkevää ottaen huomioon, kuinka paljon työtaakka kasvaa näiden virastojen kohdalla. Tämä on ristiriita, josta me emme ole vielä pidemmin puhuneet. Me tuomme myös sitä, että ESO ja Europol budjetit kasvavat, jotta ne voisivat vastata muuttovirtojen tuomiin haasteisiin ja taistella tehokkaasti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Viimeinen asia, jonka nostaisin esille, on se, että me emme ole melko pitkään aikaan antaneet lisävaroja huumeiden vastaiseen taisteluun. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi pitää mielessä sitä, että viimeisten kuuden vuoden aikana Yli 15 uutta synteettistä huumetta on kehitetty. Kansanpuolen nimissä me haluaisimme pyytää komissiota katsomaan UNCDDAn toimia. Tämä on virasto, joka käsittelee tätä huomiosia. Olemme sitä mieltä, että Tälle asialle ei ole annettu sen ansaitsemaa huomiota. Meidän on lakattava sulkemasta silmiä huumeasian suhteen. Meidän on tehtävä jotain tämän asian hyväksi ja kriisin edetessä huumeongelma on kasvanut. Minä en puhu pidempään. Uskon, että muut asiat ovat tulleet jo julki haluan kiittää kollegoja rakentavasta lähestymistavasta. Kiitos, Tomas. Seuraavaksi Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. de começar dizer que tenho certeza que o deputado Kiitos. Olen varma, että kollega Fernandes tulee erittäin hyvin toimimaan. Hän on hyvin toiminut Junckerin suunnitelman suhteen. Meillä on kolme kysymystä yleisiä kysymyksiä, ja on meidän valiokunnalle, mutta kenties Fernandes budjettivaliokunnasta voisi kirjoittaa nämä kysymykset ylös. Meillä ei ole riittävän kunnianhimoista talousarviota. Emme voi rakentaa enemmän Eurooppaa tällä surkealla budjetilla, alle prosentti unionin BKTstä. Lisäksi meidän valiokunta kohtaa uusia haasteita, kuten täällä aiemmat puhujat Peter ja Tomas jo ansiokkaasti mainitsevatkin. Välimerellä on muutto virtoja, jotka luovat painetta. Kyseessä varsinainen aalto. Turvapaikkahakemuksia tulee erittäin paljon. Näitä olisi ennakoitavaa budjetissa. Tätä korttia ei ole pelattu oikein budjetissa, joten on käytettävä uusia välineitä, kuten tätä joustavuusvälinettä, kuten kollega Niedermüller ansiokkaasti sanoi. Meidän on näitä kiireellisiä asioita käsiteltävä kiireellisinä. Me emme voi sanoa, että budjetti ei anna meille liikkumavaraa. Ja vielä eräs asia, josta kollega Fernandes puhui. Usein budjetin suhteen loppujen lopuksi parlamentti hylkää komission ehdotukset. Komissio ehdottaa lukuja, neuvosto laskee näitä lukuja ja parlamentti nostaa näitä lukuja ja palauttaa ne komissiolle. Ei tämä ole riittävää komission ehdotukset ovat alle tarpeiden. Thomas tämän asian hyvin sanoi. Tämä huumeidenvastainen virasto, niin henkilöstä vähennetään 5 prosenttia. Suurissa virastoissa onko näin, mutta pienissä virastoissa se, että menettää yhden yhden työpaikan yhden henkilötyövuoden, niin tällä saattaa olla merkittävä rooli. Vaikka varojen suhteen, niin nämä ovat melko pieniä summia. Tämä saattaa vaikuttaa vakavasti viraston toimintakykyyn. Toivottavasti Fernandes voi viedä me huolenna eteenpäin. Minä en mielelläni leikkaa näitä budjettikeskusteluja liian lyhyiksi, mutta Tämä on nyt eräs tärkeimmistä asioista, mitä me teemme, mutta meidän on pyrittävä nyt paketoimaan tämä keskustelu mahdollisimman nopeasti. Meillä on perusoikeusviraston pääjohtajan ehdokkaiden haastattelu. Meidän on myös päästä kotiin. Alan, jos sinä voisit olla viimeinen, jos sinä voisit puhua nopeasti. Arvon rouva, olkaa hyvä. Kiitos, puhun lyhyesti, mutta puhun ruotsia. Ehkä puhun sitten lyhyemmin, mitä tulee GNGL. Haluaisin sanoa, että me emme täysin tue sitä, mitä täällä on nähty ja kuultu. Me haluamme nähdä budjetin, jolla pelastetaan henkeä ja suojellaan ihmisiä. Haluamme, että vastaanotto ja kotouttaminen saavat lisäpotkua. Ja tarvitsemme resursseja, jotta mennään niihin jäsenvaltioihin, joissa ei ole tarpeeksi toimittu. Tarvitaan lisää resursseja EASOlle ja AMIFille myös, mutta emme usko näihin tukahduttaviin toimiin. Haluaisin vain sanoa jotakin. Nimittäin neuvosto on menossa vaaralliselle polulle. He ovat hylkäämässä tämän uudelleen sijoitusehdotuksen. Nyt he keskitytään ainoastaan näihin tukahduttaviin toimiin. Tämä on vaarallista minusta. Meidän pitää toimia tätä vastaan ja ehkä tämä voidaan tehdä parhaiten rahan avulla kukkarossahan se tuntuu kaikkein pahimmalta. He kyllä äh, ampuvat pakolaisten veneitä ja raha on Frontexille, mutta me haluamme, että rahaa käytetään paremmin muualla uudelleen sijoittamiseen sen sijaan, joten pitää saada kaksi budjettikohtaa kuntoon vuoden budjetille näiden asian kohdalla. Haluamme tehdä tämän ilman, että neuvosto vaikuttaa asiaan, jos he eivät ole itse tämän ajan tasalla. In Swedish and English. Olet aina niin lyhyt ja ytimenkäs, niin ruotsin kuin englannin kielellä vailla mainita. Peter ensin sitten ja nopeasti kiitos. Kiitoksia, puhun todella, todella lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Fernandesia hänen kommenteistaan. Äh, tämä on tärkeää meille ja myöskin kiittää varjoesittelijöitä, niin olen samaa mieltä kanssasi Tomas äh, meillä on hyvä ilmapiiri valiokunnassa ja tulemme jatkamaan työtämme. Me tulemme saamaan aikaan vahvan ja johdonmukaisen kannan Libe-valiokunnalta liittyen 2016 budjettiin. Kiitoksia. Ja vielä lopulliset sanat Fernandes. Se on un petit but. Pitää paikkaansa. Meillä on pieni talousarvio, joka on noin prosentti bruttokansantuotteista, jos katsotaan USA prosenttia, sehän on 20 prosenttia siitä. Tämä budjetti ei auta vastaamaan kaikkiin uusiin kompetensseihin ja painopistealoihin, aloisiin, vaikka se onkin 45 miljardia euroa suunnilleen maksujen suhteen, on hyvin tärkeää Euroopalle tämä kaikki. Se tuo paljon lisäarvoa. Kaikkien eurooppalaisten pitäisi ottaa huomioon se, että eu budjetti on 94 miljoonaa euroa investoinnille vain 6 miljoonaa hallinto, menee hallintokuluihin, niin kyseessä on hyvin merkittävä budjetti, joka tuo lisäarvoa, jota ei voida kiistää, mutta kyseessä on talousarvio, joka tarvitsisi uusia omia varoja, ja tämä on toinen keskustelu, johon en nyt halua mennä tässä. Jako edunsaajien ja edunantajien välillä on asia, joka on meillä tällä hetkellä huonosti EUn suhteen. Tämä johtaa myös muihinkin toimiin, eli että on jäsenvaltioita, jotka, joille sopii tämä monivuotinen rahoituskehys. No, sehän on pakollista, tarvitaan yksimielisyyttä ja sitten sovitaan joka vuosi budjeteista, jotka ovat vieläkin alhaisempia kuin mitä oli sovittu monivuotisessa rahoituskehyksessä. Uskomatonta samat jäsenvaltiot, jotka ovat äänestäneet monivuotisen rahoituskehyksen puolesta, sitten äänestävät järjestelmällisesti kaikkia talousarvioita vastaan. En nyt mainitse niitä nimeltä, mutta niitä on useampia. Täytyy tehdään toinenkin asia, jota ei tehdä koskaan. Tiedetään paljon, kun se maksaa, että on yksi työpaikka lisää. Täisi tarkastella paljonko maksaa se, että on yksi työpaikka vähemmän. Tämä on hyvin tärkeää, sillä kun tehdään leikkauksia, niin on asia, jota ei tehdä. Ja jos sitä ei tehdä, niin pitäisi tehdä paljonko se maksaa EUlle. Ja kun se maksaa enemmän kuin se, mitä ei tehdä, niin sitten pitäisi muuttaa visiotamme ja tämä kysymys ja tämä tapa tarkastella budjettia on myös hyvin tärkeä. Samalla pitää pohtia, kuljetko siitä, että ei tehdä sitä, mikä pitäisi tehdä. Totta kai rahaa ole riittävästi monille virastoille, mutta meillä on tiettyjä rajoituksia. Toisaalta nämä prosentin rajoitukset tulevat rahoituskehykseen, jos otettaisiin ja pyydän nyt ymmärrystänne tässäkin, jos otettaisiin kaikki tarkistukset kaikista valiokunnista, niin tarvittaisiin monista tarkoituskehystä totaalisesti että tarvittaisiin seitsemän budjettia yksi riittäisi. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon, Fernandes. Kiitos varjoesittelijöille niin ikään ja Peter Niedermüllerille tämä esitellä valiokunnassamme heinäkuussa 16. päivä heinäkuuta. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajan virkaan olevien valintamenettelyä neuvoston asetukseen 168-2007 15, artiklan mukaisesti. Tervetuloa. Kiitän ehdokkaita siitä, että ovat täällä. Pahoitellaan, että käsittelemään asiaa tällaisena ajankohtana. Nyt minä kaivan esiin muistiinpanoja hetkonen. sorry, colleagues. I have to some, draw some lots, so I'm just checking um, the procedure. Kollegat, minä katson nyt, äh, mikä tässä on oikein kuplaten juoni. Jos sallitte, siirrymme virkanehdolla olevien valintamenettelyn tässä menettelyssä asetuksen 15 artiklan mukaisesti parlamenttia ja neuvostoa pyydetään antamaan – järjestyksensä Me kuulemme artiklan 15 mukaisesti, asetuksen 168-2007 mukaisesti kolme eri ehdokasryhmää. Tässä sanotaan, että komission listan mukaan, kun on viety läpi avoin valintamenettely ennen itse valintaan, valintaehdokkaita pyydetään vastaamaan neuvoston ja parlamentin kysymyksiin. Parlamentin ja neuvostot sen jälkeen antavat kantansa ja luovat oman suostumusjärjestyksensä. Ja tästä syystä johtuen Libe on tehnyt valmistelevia kysymyksiä lyhyelle ehdokaslistalle. Kolme yhteistä kysymystä. Nämä ehdokkaat ovat vastanneet kirjallisessa muodossa. Nämä, kirjalli, nämä kirjalliset vastaukset on kokousasiakirjoissanne. Minä haluaisin teille myös ilmoittaa, että äänestämme toinen heinäkuuta. Silloin äänestämme tästä ehdokkaiden järjestyksestä nyt arvon ehdokkaan, joka puhuu ensimmäisenä. Sen jälkeen seuraamme ehdokkaiden ehdokkaita aakosjärjestyksessä. Tämä ei vaikuta niinkään tarpeelliselta kuin ehdokkaita vain kolme, mutta tämä on työjärjestys, joten Toimin nyt onnettarina. Tämä on avoin menettely. Ovatko kaikki tyytyväisiä? Tässä on avoin näkyvä menettely kyseessä ja nolla, minua syytetään suosimisesta. En tunne ehdokkaita. Ne he eivät ole sukulaisiani, ystäviäni. Kukaan ei ole tilainen O'Flaherty on ensimmäinen. Minulla on skotlantilainen aksentti ja irlantilainen aksentti, kuten tiedätte. O'Flaherty, te saatte ensimmäisenä puheenvuoron. Ja oikeusjärjestyksessä seuraavassa alankomaalainen kollega he eivät pärjää näissä arvontatilaisuuksissa. O'Flaherty, Vanillan ja Granskiris Siinä järjestys. Joten O'Flaherty, tervetuloa kokoukseen. Kollegat, suokaa anteeksi. Olen väsynyt, kerron miten tämä toimii. Ehdokas saa pitää alustavan puheenvuoron, joka ei ole pitempi kuin viisi minuuttia. Tämän jälkeen on aikaa kysymyksille. Tervetuloa Libe-valiokuntaan. Varmasti pystyt tämänkin hallitsemaan tämän tilanteen Kolme minuuttia kysymyksille ja kaksi minuuttia vastauksille varataan jäsenille. Ymmärtäkää, että minä tulen katsomaan, että puheenkaan noudatetaan, muuten kysymykselle ei jää aikaa. Mikäli aika ylitetään, joudun keskeyttämään. Kiitos ymmärryksestä, joten pitäytykää rajoissa. Minä toimin samalla tavalla kaikkien suhteen. Tulkkaus on teille suotu. Voitte puhua valitsemalla virallisella kielellä. Älkää puhuko kuitenkaan liian nopeasti. Offlarti saatte nyt puheenvuoron. Teidän tulee siis nyt pitää avauspuheenvuoro, joka ei ole viittä minuuttia pidempi. Niin mikäli olette valmiina, kollegat, suut suppuun, antakaa hänelle mahdollisuus olkaa kilttejä susuppuun, ei seisoskella, ei puhella. Kaikki on valmiina. Olkaa hyvä, herra Oslaisi. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, on suuri ilo olla täällä luonanne tänä aamu, mm, iltapäivänä. Tänä aamuna me näimme perusoikeusviraston mietinnön. Tuon viraston historia on ollut erinomainen. Se on tarjonnut teille hyödyllisiä resursseja, joita te olette voineet toteuttaa vastuullista tehtävänne ja suojella ja huolehtia Euroopan kansalaisten perusoikeuksista. Kun nyt virasto jatkaa toimintaansa, minä kannattaisin sitä, että perustetaan sen saavutuksiin ja toivoisin, että se keskittyisi eh, eh, työssään kolmeen aspektiin, jos voisin nyt lyhyesti esitellä nuo aspekti. Ensimmäinen niistä liittyy perusoikeusten valtavirtaistamiseen eh, kaikissa Euroopan unionin toimielimissä. Vielä tähän päivään asti suurelta osin meillä on eräänlaisia siiloja, kun on kyse perusoikeuksista yhteyksissä. Ne nostetaan esiin tietyissä yhteyksissä, mutta ei toisissa. Ei esimerkiksi riittävästi turvallisuusyhteyksissä. Joten ensimmäinen asia on valtavirtaistaminen. Toinen asia jossa eh, on perusoikeusvirasto voisi kiinnittää enemmän huomiota, on eh, toinen suunta, nimittäin jäsenvaltiot. Siellä voitaisiin lisätä tietoisuutta perusoikeuksista, erityisesti perusoikeuskirjasta jäsenvaltioissa. Tämä ei ole viraston päätehtävä. Eh, kansallisten toimijoiden pitäisi se tehdä mutta äh, perusoikeusvirastolla on erittäin tärkeä rooli tällaisena äh, huippuosaamiskeskuksena ja se voi katalysoida tällaista toimintaa kansallisella tasolla. Ja kolmas asia, johon kiinnittäisin erityisesti huomiota, äh, liittyy niihin toimijoihin, jotka toimivat toimielinten ja valtion ulkopuolella, jolla on erityisen tärkeä rooli perusoikeusten ylläpitämisen. Ajattelen tässä liikemaailmaa. Meidän täytyy olla paljon suuremmassa yhteydessä siihen ja perusoikeusvirasto voi lisätä liikemaailman tietoisuutta perusoikeuksista. Ajatellaan esimerkiksi tietojen keruutta tai yhtenäisistä eh, digitaalisia sisämarkkinoita. Niiden menestys riippuu hyvin paljon muista kuin valtiollisista toimijoista ja niiden mm, toiminnasta. Perusoikeusvirasto haluaa tukea teitä enemmän näissä asioissa ja monissa muissa toiminnassa. Haluatte ehkä kysyä minulta, miksi minä haluan tämän työpaikan tai miksi luulen olevani pätevä tähän. No minäpä kerron, mitä mielestäni johtajan kuuluisi osata. Hänen tulisi olla intohimoinen eurooppalainen ja haluaisin tässä teille vakuuttaa, että olen ylpeä Euroopan kansalainen, arvojen Euroopan kansalainen, sen Euroopan, joka voitti Nobelin rauhanpalkinnon. Toiseksi johtajalla täytyy olla kokemusta kaikkein vaikeimmista tehtävistä, nimittäin se, että nämä kuivat normit, ihmisoikeus- ja perusoikeusmääräykset muutetaan käsin kosketeltavaksi politiikaksi, lainsäädännöksi ja to- toiminnaksi. Ja voisin sanoa teille, että kahdeksan vuoden kokemus YK on ihmisoikeuskomiteassa, jossa minä olen käynyt laajaa vuoropuhelua eri valtioiden kanssa ympäri maailmaa ja auttanut eh, niitä eh, täyttämään tehtävänsä on eh, esimerkki tästä. Ja toinen eh, asia, joka johtajan täytyy osata, on ymmärtää eh, tämän perusoikeusviraston tukitehtävä. Te teette politiikkaa, ei perusoikeusvirasta. Perusoikeusviraston tehtävä on tukea teitä tiedoilla ja analyyseillä, jotta voitte tehdä mm, tehtävänne. Ja tämä on... Ähm, lainen tehtävä kuin mikä minulla oli kansallisen ihmisoikeusviraston johtajana. Ja viimeinen asia, johon haluaisin, että kiinnitätte huomiota, kun on, katsotaan johtaja on johtajan, johtajan tausta täytyy osoittaa, että on saavuttanut komplekseja korkean tason ihmisoikeustavoitteita menneisyydessään. Minulla on useita esimerkkejä tästä, mutta otan uusimman. Viime vuonna tehtiin suuri aloite YK ihmisoikeusvalvontajärjestelmän vahventamiseksi. Sen YK yleiskokous New Yorkissa hyväksyi suurelta osin tuon prosessin tulos johtui projektista, jota minä johdin usean vuoden ajan. Sen nimi oli eh, Dublinin prosessi. Noin 80 prosenttia suosituksista tuli tästä eh, mm, laajasta sidosryhmien kuulemisoperaatiosta, jota minä johdin ja josta tein eh, sata, mm, yli sata tärkeää yhteenvetoa. Ja tämä on esimerkki siitä, että pystyn korkealla tasolla monimutkaisessa ympäristössä toimimaan. Kiitoksia. Um, Kiitos, Flaherty, Siinä teidän avauspuheenvuoronne siirrymme nyt kysymyksiin. Anteeksi tämän kaikki minulle aivan uutta. Olet ensimmäinen potilaani. Ensimmäinen kysymys kolme minuuttia ensimmäiseltä koordinaattorilta. Anteeksi, yksi yhden minuutin kysymys kaksi minuuttia vastaukseen Holmeier EPPstä. Olkaapa hyvä. Monica, go ahead for one minute. Monica, yksi minuutti. Okay, the following the commissioner. Monica, just hold on one second while he puts on. Monica, malta mielesi, että hän saa kuulokkeet korville. Olkaa hyvä. Following Commissioner Timmermans announcement. Mitä tulee Timmermansin ilmoituksiin, että mikrofoni meni pois päältä puhujalta. Your microphone is not Again. Uh, will be about tolerance. name. Tulevat liittymään toleranssiista, miten torjutaan juutalaisvastasta ja muslimivastasta ja kristittyyn ja vähemmistövastaista vihaa yhteiskunnassamme. Ne ovat suurimpia haasteita kohtaamme nykyään yhteiskunnissamme. Miten ajattelette, että perusoikeusverkosto tulee antamaan panoksensa tähän keskusteluun? Pause for one moment, we'll start. Sitten hetki pieni, kellotamme vastausta. Kaksi minuuttia vastauksen. Kiitos paljon. Minä olen sitä mieltä, että komission aloite on erittäin tärkeä. Sellainen olen kuullut Timmerma, varapuheenjohtaja Timmermansin kertovan, että tämä tulee lisäämään Euroopan unionin vastuullisuutta, mitä tulee siihen, että jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä. Tässä valittu aihe, joka mielestäni on eh, eräs eh, kolmasta suurimmasta aiheesta, mitä tulee perusoikeuksien loukkaamiseen Euroopan unionissa. Minä olen sitä mieltä, että perusoikeusvirastoon voi olla mukana usealla eri tavalla. Ensinnäkin sillä, että se laatii selkeää tilastoa, tilastotietoa vihapuheesta ja viharikollisuudesta Euroopan unionissa, kun se tekeekin jo erillisissä kategorioissa, jotka on määritelty. Se voidaan tehdä nopeasti. Tämä nähtiin, kun haluttiin vastata Charlie Hebdo-tilanteeseen. Se voi tehdä vaikkapa kuukaudessa hyvää selkeää tietoa, ja mikäli tämän tyyppistä tilastoa saadaan lokakuulle, niin se voisi olla varsin hyödyllistä. Toiseksi virastolla on rooli siinä, että saadaan teknistä neuvonantoa siten, että se kertoo, miten perusoikeuksia voidaan suojella oikeudellisessa puitteissa vihapuheen suhteen. Tämä on vaikea osa-alue, kaikki isävaltiot eivät ole tuosta sen kanssa yhtä mieltä sen suhteen, mihin viiva vedetään. Minä olen sitä mieltä, että viiva vedetään siihen, missä laki sanoo sen olevan, ja tämä tekninen tuki voi tulla perusoikeusvirastolta. Ja tämä kolokvio toimii, mikäli sitä jaetaan eteenpäin, ja Timmermans on tämän tosiaan myös tunnustanut, ja olen varma, että perusoikeusvirastolla on hyvä rooli siinä, että se jakaa tätä kolokviota eteenpäin jäsenvaltiotasolla, siellä missä sillä voi olla eniten tärkeän rooli, rooli kannettavana. Kiitos. Seuraavaksi Niedermüller SD-ryhmän puolesta. Marjuko siellä kysyikin anteeksi. SD-ryhmän puolesta. Marjo Uh, Mr. uh, you had very... Kiitoksia puheenjohtaja Flaherty. Teillä on hyvin äh, vaikuttava CV. Olette käsitelleet hyvin tärkeitä äh, perusoikeusaspekteja. Ja te tiedätte, että tässä valiokunnassa me kovasti odotamme sitä, että perusoikeusvirasto on meidän tärkeä kumppanimme. Meille on tärkeää se, että meillä on kattava väline, jonka avulla voimme verrata jäsenvaltioita ja katsoa, miten ne toteuttavat perusoikeuksia Tänään meillä oli perusoikeusviraston kertomus, se oli erittäin hyvä, mutta siinä ei ollut tällaista kattavaa mahdollisuutta saada indikaattoreita, jotka olisivat vertailukelpoisia kaikille maille. Joten mikä realistinen odotus teillä on? Voiko perusoikeusvirasto toteuttaa tämän, tarjota tällaisia maakohtaisia raportteja? Answer, please. Äh, Kahden minuutin vastaus, kiitos. Miss Lauriston. Kiitos puheenjohtaja, kiitos jäsen Lauristin. Kyllä oli mukana tuossa keskustelussa tänä aamuna. Uskon, että perusoikeusvirasto on menossa suuntaan, jota haluatte. Tämä nyt oli lyhyempi kertomus, jossa nimetään tilanne. Sinne puhutaan absoluuttisesti ongelmista, sinne puhutaan missä ongelmat ovat. Ja sinne puhutaan myös hyvistä käytänteistä, mikä on myös toinen tärkeä asia. Indikaattorit ja metodologia arvoit siitä, että perusoikeusvirasto soveltaa niitä jo esimerkiksi romani- ja lapsioikeuskysymyksissä. Tämä kaikki luo sitä tietoa, mitä tarvitsette, jotta voitte arvioida tilanteen, joten on sitä mieltä, että edistystä on tapahtunut kohti voimakkaampaa kapasiteettia, eli virasto voi tarjota teille tarvittavaa tietoa. Pitää kuitenkin muistaa, että EU ei perustanut FRAta tarkkailuvalvontavirastoksi, joten sen pitää pitää se huomiossa, mutta kuitenkin EU perusti sen, jotta saatte todellista tietoa siitä, mitä tapahtuu EU:ssa ja minusta tätä voitaisiin vahvistaa, mutta asia edistyy myös. Thank you very much. Um, and the next... Kiitos. Seuraava kysymys. Helga sieltä ESR-ryhmän nimissä. Helga, yhden minuutin kysymys. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut myös tätä mielenkiintoista avauspuheenvuoroa ja katsonut perusoikeusviraston vuosikertomusta läpi. Ja mitä tulee vammaisiin, niin se on osa kansainvälisiä perussopimuksia, joita Euroopan uni unioni on hyväksynyt ja perusoikeusvirastossa on selkeää, että perusoikeusvirasto haluaa olla ikään kuin äh, tärkeä keskus äh, näiden sopimusten suhteen, sen suhteen, että tämä perussopimukset pannaan täytäntöön koskien vammaisia, miltä tämä näyttää käytännössä, kuinka nämä pannaan täytäntöön, ja valtavirtaistaminen – vammaiset ihmiset usein joutuvat syrjinnän kohteeksi ja tätä asiaa käsitellään erillisesti, vaikkapa seksuaalivähemmistöt on yksittäisiä sopimuksia ja tässä on useita ö, syitä syrjää. Siinä oli kysymys ja vastaus Kaksi minuuttia. Kiitos Stevens. Euroopan unionin äh, CRPDn vammais äh, perussopimuksen äh, on tämä hyväksynyt. On harvinaista, että tässä halutaan vammaisasian suhteen kantaa vastuuta. Olen sitä mieltä, että EU on luomassa jo hyvän käytänteen ainakin sen suhteen, että se on osa tätä sopimusta. Perusoikeusvirastolla on tärkeä rooli siinä, että me luomme tärkeää tilastotietoa sen suhteen, kuinka tämä pannaan täytäntöön Euroopan unionin alueella. Kohtuullinen majoitus, miten kohtuullista majoitusta pannaan täytäntöön jäsenvaltiossa ja toimielinten toimesta. Ja toinen liittyy kapasiteettiin ja autonomian, kuinka yksilön autonomia kunnioitetaan, vaikka tällä olisikin vamma. Joten perusoikeusvirasto voi luoda näitä tilastotietoja, jotta te voitte arvioida, kuinka näitä noudatetaan. Olen yhtä mieltä, että mikäli ihmisellä on jonkinlainen vamma ja mikäli hän sattuu kuulumaan seksuaalivähemmistöön tai sattuu kuulumaan muuhun vähemmistöön tai sattuu olemaan romanim, niin silloin nämä negatiiviset kokemukset kertautuvat ja perusoikeuksien analysoiminen Euroopassa, niin sen täytyy olla poikkileikkaava. Sen täytyy ymmärtää identiteettien monimuotoisuus siten, että kuinka nämä ö, ihmisten eri elementit pelaavat keskenään ja tekemässä myös erilaisen kuin mitä naapuri on, niin tämän tulee olla perusoikeusviraston työn keskiössä. Kiitos. Seuraavaksi minuutin kysymys. Sugar EPPn puolesta. Thank you, Chair. Kiitos. My, my apologies. Pyydän anteeksi. Cecilia Wikström ALDE-ryhmästä. Pahoittelut ehdokkaalle niin ikään. Cecilia Wikström, yksi minuutti. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Herra Flaherty, akateemiset ansioluottelonne on todella joten en esitä siihen kysymyks- liittyen kysymyksiä. Mutta tulevan perusoikeusviraston johtajan täytyy olla myös hyvää hallinnoija. Ja voisitko ehkä kertoa siitä hiukan emen, onko teillä äh, kokemusta tämän kokoisen äh, organisaation johtamisesta, kuinka monta henkilöä teillä on ollut vastuullanne ja myöskin suurin budjetti, josta olette olleet vastuussa. Ja vähän konkreettisemmin vielä ja ehkä vähän henkilökohtaisuuksiin menevä, ehkä sitten antaa meille esimerkin tällaisesta hallintotehtävästä, joka olette menestyksekkäästi hoitaneet menneisyydessä. Ja minä pidin hienosti kiinni puheajasta. Thank you. Paljon paremmin onnistuit Cecilia kuin minä, ja pahoittelu tästä sekannuksesta ehdokkaalle. Teillä on nyt kaksi minuuttia aikaa vastata. Kiitoksia. En ole nyt ihan varma, pystyn vastaamaan tähän tässä ajassa, mutta kyllä olen johtanut organisaatioita jo pitkän aikaa. Olen johtanut ihmisoikeuskenttäoperaatioita YKssa, konfliktitilanteissa, konfliktin jälkeisessä tilanteessa Bosniassa jo 20 vuotta sitten, vähän äh, äh, vähemmän aikaa sitten Sierra Leonessa hyvin vaikeita operaatioita sodan keskellä. Sen jälkeen äh, hallinnoin erittäin suurta tiimiä ja suurta budjettia, kun olin äh, Aasia Tyynemeren äh, ohjelmien mm, johtaja, kun laskettiin henkilökunta, niin se oli lähemmäs sataa silloin. En muista tarkkaa budjettia, varmaan sanoisin jotain väärin, jos antaisin teille jonkun luvun nyt. Vähän aikaa sitten minä johdin myös Pohjois-Irlannin ihmisoikeuskomissiota. Siellä meillä oli noin 20-25 henkilöä töissä, mutta oli kyse hyvin vaikeasta tilanteessa, kun julkis tai budjettia leikattiin. Tämä on ehkä se esimerkki vaikeasta tilanteesta ähm, äh, hyvin menestyksekkästi hallinnoin äh, tällaisen organisaation leikkauksia. Tämä liittyi hyvin äh, kipeitä päätöksiä esimerkiksi äh, irtisanomisista ja samalla minun piti pitää tätä ähm, organisaatiota pystyssä ja vaikka olenkin äh, pahoillani siitä inhimillisestä kärsimyksestä, mitä tämä ehkä aiheutti, niin olen kuitenkin sitä mieltä, että olin siinä menestyksekäs. Kiitoksia. Um, there's a slight concern. Tässä on nyt tietty huoli. 11 kysymystä tulee kysyä eri poliittisten ryhmien välillä. Kuekollega ei ole täällä kysymässä kysymystä, joten siirrymme kysymykseen kuusi. Vihreät, Sirit Salvatini. Oli hyvä kysyä kysymys, minä metin jonkinlaisen kafkamaisen ratkaisun tähän pulmaani. Joten minu, minuutin kysymys vihreältä Shirley, ole, ole hyvä. From your side. No sittenhän sinun pitää pohtia asiaa nopeasti. Claude Flaherty sanoi että juuri, että EU ei perustanut perusoikeusverota toimintaa, mutta siinähän poliittiset vaikeudet piilevät, sillä monet Euroopan parlamentissa haluaisivat, että perusoikeusvirasto olisi valvova elin, joten kysymykseni teille on, että miten näette teidät tuossa poliittisessa pelissä, jossa jäsenvaltiot eivät pidän mittareista, josta, tai vertailusta, joista verrataan valtiota toisiinsa, joissa pelejä pelataan liittyen rahoitukseen ja vuotuiseen suunnitteluun, ja jossa toivotaan lainsäädäntöä liittyen perusoikeuksiin, ja tämä perustuu tietoon, jonka te keräätte. Mikä on roolinne tässä Miten, millaisena näette organisaationne poliittisen roolin? Uh, thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti sen Sargentini. Perusoikeusviraston rooli on antaa tätä loistavaa tietoa toimijoille niin kuin teille, jotta te voitte vetää omat päätelmänne. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, ja se on tarkoittanut sitä, että se heijastaa tilanteisiin jäsenvaltioissa, se tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu tietty, tietyissä aihealueissa. Ja se joko on tai ei ole kansainvälisten standardien mukaista, erityisesti perusoikeuskirjan mukaista, mutta perusoikeusviraston tehtävä ei ole tehdä arvostella toimielimiä tai jäsenvaltioita. Tämä kuuluu parlamentin vastuuseen ja muiden instituutioiden vastuuseen, joten edelleenkin olen sitä mieltä, että viraston rooli on tukeva rooli teille. Teitä tuetaan kun te pohditte näitä vastuuvelvollisuusrakenteita ja kun tätä teette, ja tätä olette varmasti pohtineet täällä valiokunnassa, virasto voi antaa teille asiantuntija-apua. On eri valvontatoimia, miten ne toimivat käytännössä, miten voidaan pohtia olemassa olevien rakenteiden toimimista EU-ssa, miten voitaisiin täydentää näitä rakenteita sen sijaan, että että kilpailtaisiin Euroopan neuvoston toimien kanssa tämän tapaisia. Sitä virastolla voisi olla tässä tärkeä rooli, mutta valvonta ja löydöksien tarjoaminen, mitä tulee valtioiden ja toimijoiden toimintaan, se ei olisi viraston rooli tässä nykymuodossa. Very much. I'm just reading the rules. Kiitos. Johdantopuheen vuoron jälkeen on aikaa 11 kysymyksellä ja nyt ryhmittäin EFDD, Onko FTDstä kollegaa? Ei. Tiedän, ettei ole, mutta ihan nyt retorinen kysymys. Kyllä sinun nyt minut tulisi tuntea jo tässä vaiheessa. Tässä nyt osallistumisprosentti alenee, kun on torstai-iltapäivä kyseessä. Minäpä ehdotan, että jatkamme. Se on epäreilua joillekin mutta minä nyt äh, saavun äh, sitten kysyjälistan loppuun ja sen jälkeen kysyn, onko muita paikalla. Näin mm, juuri Mirko on lähtevän, äh, onko ENFstä ketään muuta, hän juuri häipyi, se nyt ei ole kovin hyödyllistä, jopa vallan ärsyttävää. Hän poistui ja hänellä olisi ollut kysymys. No niin, yhdeksän sitoutumattomista. Ja nyt EPPstä seuraava kysyjä, kysy numero 10. Oli hyvä minuutti aikaa. Kiitos. Minä koitan puhua lyhyesti kuinka voit auttaa komissiota ja jäsenvaltiota panemaan äh, perusoikeuskirjat täytäntöön. On monia ö, äh, vähemmistöjä, monia kielivähemmistöjä, jotka kärsivät. Kuinka voit auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön sitä, mitä perusoikeuskirjaan on kirjattu? Komission jäsenet äh, jopa Timmermans ovat sanoneet, että kyseessä on jäsenvaltioihin, jäsenvaltion oma asia. En nyt näitä kaikkia, ei mitä kaikkia nimiä mainitse, Romania, Slovenia, Slovakia, Kreikka, Ranska. Kiitos, kaksi minuuttia. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että kaikkein paras vastaus, hyödyllisin vastaus kysymykseen on se, mikä perusoikeusviraston rooli voi olla siinä, että tätä perusoikeuskirjaa pannaan täytäntöön kansallisella tasolla. Muutamia oikeustapauksia, mutta ei minkäännäköistä näkemystä, tuntemusta kansallisella tasolla. Meidän on tehtävä tästä perustuslaillinen puite jäsenvaltiossa siten, että kansalliset toimijat voivat tähän nojata. Perusoikeuskirjalla on paljon sanottavaa minkä tahansa yhteiskunnan osan vähemmistön kärsimykseen, joten tämä on tärkeä osa perusoikeuksia. Uskon, että tällä voi olla hyödyllinen vaikutus juuri tähän osa-alueeseen, jonka sinä mainitsit. Anna Gomez, äh, kysymys 11 SDstä. Niin, minä halusin kysyä teiltä vielä tästä valvovasta tai ei-valvovasta roolista, mutta äh, uskotteko, että perusoikeusvirasto voisi tämän parlamentin jäsenille antaa tietoa, joka on vähän samantyyppistä kuin eurooppalainen ohjausjakso, jossa katsotaan budjettien kehitystä, mutta tässä katsottaisiin ennemminkin budjettien vaikutusta ja sen vaikutusta ihmisoikeuksiin, jos ajatellaan, mitä Troikan alaisuudessa on tapahtunut ja vieläkin tapahtuu, perusoikeuksissa siis, eh, kansalaisten oikeuksissa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. very short... Kiitoksia. Hyvin äh, nopea vastaus. Kyllä, minä uskon kyllä. Äh, uskon, että perusoikeusvirasto ähm, toivottaisi siis tervetulleeksi enemmän tietoja, äh, joka laajentaisi perusoikeuksien soveltamisen eri aloille – esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä kuin säästötoimenpiteet ja niiden sosiaalitaloudellinen vaikutus. Tietenkin meidän täytyy toimia monivuotisissa rahoituspuitteissa ja muissa, mutta perusoikeuksia ei voida pysäköidä jonnekin nurkkaan. Ne eivät ole mitään sellaista, joka voidaan erottaa muista kysymyksistä. Se on asia, jonka täytyy vaikuttaa kaikkiin unionin toimiin ja siksipä pidän tätä teidän ehdotustanne erittäin rakentavana. Okei, okay, colleagues, Emma. Um, kollegat, minullapa ajatus. Me olemme kysyneet useita kysymyksiä. Ja tässä saatiin myös mahdollisuus kuulla avauspuheenvuoro, jos sallitte, ja ilmoittakaa välittömästi, mikäli tämä ei teille sovi. Tämä on tärkeä, tärkeä paikka, johon me haastattelemme näitä ihmisiä, joten hyödyllistä voisi olla se, että kollegat, jotka ovat kysyneet kysymykset, niin sitoutuvat jäämään tänne ja toimimme samalla tavalla kaikille ehdokkaille samassa sekvenssissä. Tämän, nämä kysymykset olivat mielestäni varsin hyviä ja ne käsittelevät hyviä asioita. Voisimmeko me kysyä nämä samat kysymykset, se oli mielestäni hyvä poliittisesti tasapainoinen ratkaisu, että toimimme samalla tavalla muiden kohdalla. Anteeksi. Okay, one at a time. Judith first and then... Judith. Cecilia sitten. Aion sanoa, että minusta sama määrä ok, mutta ei välttämättä samat kysymykset. Sillä nämä kolme yksilöä. Okay. You can modify the questions, but... Fine. Kyllä, niitä kysymyksiä voi muokata, tottahan toki. Mm, mutta suunnilleen nämä samat puitteet, mutta ne kysymyksiä saa muokata. Sama määrä sopii kyllä. Rough grind, same people. Niin, suurin piirtein sama kuvio. Ja sitten tämä asia voidaan katsoa loppuun käsitellyksi, ei muuta kysymyksiä. Sopiiko tämä? No niin, siirrymme eteenpäin. Näillä sanoilla kiitän O'Flahertyä hänen kommenteista. Minulla oli hieman kompuloiva tämä tyyli, niin kun ensimmäinen. Kiitos paljon. Kollegat, siirtykäämme seuraavaan ehdokkaaseen. Eli Van der Laan. Joten Peter on sitten SDn puolesta kysyjä. Yksi muutos, onko muita? Rova van der Laan, minun on oltava hyvin muodollinen. Tervetuloa Rova van der Laan. Hmm, monet tuntevat teidät. Olette olleet jäsen parlamentissa minun tämä mainittava. Tervetuloa. Saanko edetä äh, ripeästi? Tiedätte, aika rientää olette entinen parlamentin jäsen äh, torstai-iltapäivä on käynnissä. Siirryn nopeasti eteenpäin. Lämpimästi tervetuloa live-valiokunnan kokoukseen. Tietoja tästä rakenteesta. Pyydän te sinua, äh, pyydän tekemään puheenvuoron viisi minuuttia tämän jälkeen. On mahdollisuus kysyä äh, tietty määrä kysymyksiä. Jäsenet saavat äh, kolme minuuttia aikaa, yksi minuutti kysymystä varten, kaksi minuuttia vastausta varten. Ja minä toistan tämän joka kerta, jotta muistatte tämän asian. Minä tulen olemaan tiukkaa ja katsomaan, että puheaikaa kunnioitetaan. Tulkkauspalvelut ovat käytettävissä, voitte puhua valitsemaan kieltä. Ei saa puhua kuitenkaan liian nopeasti, tämä varmasti muistatkin. Nyt saatte jopa viisi minuuttia aikaa puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet kysyvät kysymyksiä. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, on suuri ilo olla taas täällä valiokunnassa, missä olin kymmenen vuotta sitten varapuheenjohtajana noihin aikoihin terroristi, New Yorkin terroristihyökkäyksen jälkeen tämä valikunnan piti löytää tasapaino uusien turvallisuustoimin ja perusoikeuksien suojelun välillä. Paljon on muuttunut perusoikeus ympäristösen jälkeen, ei vähiten perusoikeuskirjan voimaantulon myötä. Ja oli ihmekään, että Libe-valikunta on yksi pilareista, kun pyritään toteuttamaan perusoikeuksia kaikkialla EU-ssa. Valitettavasti me emme ole vielä maalissa Edelleenkin paljon antisemitismiä ja syrjintää näkyy romaneja vastaan ja vammaisia vastaan, väkivaltaa naisia ja seksuaalivähemmistöjä vastaan, lasten oikeuksien loukkausta, rasismia, vihapuhetta, Oike- ihmiset eivät saa oikeus saapua ja muussa uskonnon takia ihmisiä syrjitään. Tulevina vuosina on tuotamaan enemmän kuin koskaan. Eurooppa etsii uusia vastauksia taloudellisiin ja turvallisuuskysymyksiin, joita kohtaamme. Samalla pitää varmistaa, että politiikkaamme kunnioittavat perusoikeuksia, niiden pitää perustua faktoihin ja ottaa huomioon näyttö siitä, mikä toimii tosiasiassa. Ja meidän pitää käyttää rajalliset resurssit viisaasti, että saadaan mahdollisimman tehokas toiminta aikaan. Saman aikaan viraston datan pitää palvella niitä, jotka torjuvat, kuten te, osallistavan Euroopan puolesta ilman syrjintää niin että kaikki meidän vapautemme taataan. Tiedän, että olen erilainen ehdokas tähän asemaan, sillä minä olen ollut kahdeksan vuotta valitussa toimessa. Jotkut näkevät sen etuna, sillä saan tuoretta näkemystä ja minulla on taitoja, jotka voivat hyödyntää virastoa, niin kuin se, että perusoikeustyö voidaan linkittää olemassa olevaan keskusteluun oikea-aikaisesti ja samalla tiedän, miten voidaan vaikuttaa agendoihin. Jotkut näkevät sen haittana, sillä minulla on tietty poliittinen väri, ne, niille teistä minä sanon, että minä täysin ymmärrän, että virasto voi ainoastaan menestyä, jos se on poliittisesti neutraali ja toimii mandattinsa sisällä ja niin aion tehdä, olen sitoutunut siihen. Poliittisen urani jälkeen liityin kansainväliseen ihmisoike- ja tilanne ei ollut tuolla yhtään toisenlainen ja voin sanoa, että olen ollut neutraali aina julkisissa toimissa Kansainvälinen rikostuomioistuin on myös elin, joka tarvitsee näyttöä ja näyttö ratkaisee sen, että joutuuko ihminen vankilaan vai ei, jätämme politiikan politikoille ja muistutimme kuitenkin, että on nyt oikeudelliset kehykset, missä heidän tulee toimia. Samalla on mahdollisuuksia parantaa uhrien oikeuksia. Liben jäsenet, te usein teette tärkeitä päätöksiä suurissa aikarajoissa, jossa pystytte vastaamaan tärkeisiin haasteihin liittyen muassa maahanmuuttajat, jotka hukkuvat välimerellä, pitää päättää, että investoidaanko resursseihin, joilla torjutaan antisemitismiä tai syrjintää. Ja aina kun muotoilette näitä politiikkoja, niin minä haluan olla innolla auttamassa teitä, jotta saadaan näyttöpohjasta dataa, jotta saadaan tietää, mikä tuolla toimii. Viraston pitää pysyä keskeisenä roolina parlamentille Euroopassa. siellä tulevina vuosina meidän tulee saadaan myös syvällinen perusoikeuskulttuuri koko EU:ssa ja minusta kokemukseni voi auttaa linkittämään Fraan työn meneillään olevan keskusteluun Ja näin varmistetaan objektiivinen vertailutassa oleva tieto, joka saavuttaa tärkeät toimijat, kuten teidät, niin kuin myös neuvoston virastot ja muut Fraan kumppanit ympäri Eurooppaa, että saadaan mahdollisimman suuri tehokkuus. Visiomme, ovat, visiomme tärkeässä roolissa. Meidän ei pitäisi unohtaa, että johtaja ei, mutta johtokunta yhteistyössä toimii ja kumppaneiden kanssa päättää prioriteeteista – Virastossa tarvitaan myös joht- kokemusta koke, kokenut johtaja, jotta resursseja käytetään tehokkaasti ja jotta henkilö, josta pysyy motivoituneena ja tehokkaana. ICC minä johdin HR-resursseja ja budjettiasioita, joten johdin 90 ihmistä edustin ICCtä eri asioissa, kuten strategisessa suunnittelussa, budjettisyklissä ja riskihallinnoinnissa. Kansainvälinen rikostuomioistuin, sen budjetti on noin 100 miljoonaa ja noin 100 000 henkilöstöä. Auditointikomitea oli myös perustamassa muun muassa virasto on vain niin tehokas kuin sen henkilöstöltä niin innolla, että saan kaiken hyödyn irti heidän toimistaan lopuksi puheenjohtaja. Eurooppa kohtaa taloudellisia ja turvallisuushaasteita on riskinä, että perusoikeuksia pidetään taattuna tai että niitä pidetään parempien aikojen luksuksena, mutta päinvastainen on totta, ne pitää taata. Veronmaksajien pitää tietää, että virastoresurssit käytetään hyödyllisesti, jotta löydetään pitkäaikaisia ratkaisuja. Haluaisin, olisi kunnia saada olla osa tuota. Kiitos. Thank you very much, Ms. van der Land. Kiitos. Van der Land, suoraan kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys Monika Holmailta EPP-ryhmästä. Hän kysyi minuutin kysymyksen, johon on 20 aikaa vastata. Monika Holmaira. No, puheenjohtaja, ihmisoikeusvirasto oli eh, ja on monilla aloilla aktiivinen myös sellaisilla aloilla, joissa on jo erikoistuneista virastoja ja elimiä, joten mahdollisesti syntyy kaksinkertaista työtä ja ehkä täytyy myös kommunikoida. Miten aiotte kommunikoida muiden elinten ja virastojen kanssa Miten aiotte esimerkiksi välttää kaksinkertaista työtä, kaksinkertaisia tutkimuksia esimerkiksi, ja miten aiotte äh, toimia virastojen kanssa, jotka eh, temaattisesti liittyvät perusoikeusvirastoon, eh, miten koordinoitte sisällöllisesti eh, työtä niin, että teidän työnne saa tukea muiden virastojen tutkimuksista esimerkiksi. Sydämelliset kiitokset kysymyksestänne yhteistyö muiden virastojen, myöskin muiden instituutioiden, Euroopan neuvoston, sen ihmisoikeusasiantuntijan, YK on, en tunne kaikkia näitä lyhenteitä saksaksi, Etyjin ja muiden kanssa. Se on tärkeää, koska Ähm, meillä on niin paljon tehtävänä, emme halua tehdä kaksinkertaista työtä. Jo nyt äh, perusoikeusvirasto on tehnyt äh, useiden virastojen kanssa yhteistyösopimuksia esimerkiksi EASON ja Frontexin kanssa. Ja tätä varmasti voitaisiin jatkaa. Frontex, äh, katsoin tätä vielä, sen kanssa katsottiin esimerkiksi, miten tämä perusoikeusstrategia voitaisiin integroida, miten ihmisiä voidaan kouluttaa tehdään myös yhteistyötä Euroopan poliisiakatemian kanssa. Miten voidaan varmistaa, että poliisi jo koulutuksessaan tietää, miten perusoikeuksia kunnioitetaan poliisityössä. Ja tämä yhteistyö on tärkeää. Meidän täytyy katsoa, missä perusoikeusvirasto tuo lisäarvoa ja missä täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa, jotta saa aikaan suuren vaikutuksen. Esimerkiksi myös täällä Euroopan parlamentissa teillä on täällä oma tutkimusosastonne. Tietenkin meidän täytyy varmistaa, että me teemme kaksinkertaista työtä. Ja tämä yhteistyö toimii hyvin, mutta sitä varmasti voidaan monella alalla vielä parantaa niin, että voimme varmistaa, että meillä on paras mahdollinen vaikutus. Kiitoksia. Hienoa, anteeksi, minä sekoitin nyt yhden minuutin ja kahden minuutin ajan. Peter Niedermüller, seuraavaksi ryhmän nimissä, ole hyvä. Kiitos. Pannellaan ottaen huomioon romaaniin vähemmistön kohtamat ongelmat äh, erottelun koulutuksen suhteen useassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa äh, työmarkkinoilla ja asumisen suhteen liittyvät ongelmat. Mitkä ovat teidän äh, ajatuksenne romanin integraatio-ohjelmaan, jotta tähän saataisiin puolettua uutta henkeä tähän taisteluun? Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että kansallisissa roman integraatiostrategioissa on nämä suurimmat asiat nostettu esille. Minä olen sitä mieltä, että tätä työtä ei tule tehdä uudestaan, vaan tulee katsoa, mitkä ovat ne säännöt, jotka pannaan täytäntöön. On tärkeää, että seuranta jatkuu ja komissio on tuonut esille tiedoksiannossaan, että perusoikeusvirastolle on oma rooli tässä – ja teidän arviointi on täysin oikea. Paljon työtä on tehtävänä, asuminen, koulutus, työllisyys, on vielä olemassa. On tärkeää, että romaneja tuetaan niin, että he saivat nauttia perusoikeuksista. Perusoikeusviraston rooli tässä ei ole se, että muutetaan näitä rooleja, vaan meidän on työskenneltävä jäsenvaltioiden kanssa – sen suhteen, että katsomme, että he saavuttavat, mitä he ovat luvanneet saavuttaa. Tämä meillä on helppoa. Ja verosoikeusviraston uusi hanke on se, että toimitaan paikallistasolla. Käy, toimitaan paikallistasolla, katsotaan mitkä ovat esteet, joita romanit kohtavat ja myös ei-romanit kohtaavat. Ja minä haluaisin nähdä, että FRA toimii siten, että katsotaan missä on onnistuttu, missä on saavutuksia ja katsotaan, voitaisiinko näitä hankkeita viedä läpi muissa jäsenvaltioissa. Olisi tärkeää, että ihmiset tietävät, mikä todella toimii. Me emme vuosi toisensa jälkeen voi analysoida tietoja ja katsoa ja todeta, että tilanne on huono, tilanne on huono. Meidän on katsottava, mikä toimii, mitä on saavutettu ja levitettävä näitä käytäntöjä. On katsottava, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kiitos. Thank you. Next question from the ECR group is Mr. Seuraavaksi Julian Keser-ryhmän nimissä. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać panią o jak... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää seuraavan kysymyksen. Esittää seuraavan kysymyksen. Artikla 14.4 perusoikeuskirjassa käsittelee vanhempia ihmisiä, vanhempia henkilöitä. Esimerkiksi käsittelen siis van, äh, iäkkäämpiä vanhempia, jotka vastustavat sitä, että homoseksuaalisuus lisätään koulujen äh, opetukseen osana seksuaalikasvatusta. On valioita kuten Kroatia ja Slovakia, jossa on ollut kansanäänestyksiä tästä aiheesta, jossa, vanhem, jossa vanhemmat äh, ovat olleet enemmistössä, he ovat vastustaneet näitä asioita, että mitä opetettaisiin koulussa. Kysymyksenä, mitä teki sitten tämän asian suhteessa, vanhemmilla on tiettyjä oikeuksia artikla 14 mukaan. Vastaus kaksi minuuttia. Kiitos. Artikla 14 käsittelee oikeutta koulutukseen ja vaikka on selvä oikeus koulutukseen, viraston tehtävänä ei olla sanella, mitä koulut ja mitä jäsenvaltiot opettavat kouluissaan, opetussuunnitelmissaan. Tämä menisi liian pitkälle. Esittämänne kysymys liittyen seksuaalivähemmistöihin, jotka kokevat olonsa turvallisesti koulussa, on äärimmäisen tärkeä asia. Ja minä tulen maasta, joka laillisti samansukuisten avioliiton elän maassa Sloveniassa, jossa juuri on muutettu lainsäädäntöä, jotta voitaisiin sallia samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ja se, mitä huomataan, on, että lainsäädäntö on vain yksi osa kokonaisuutta, sillä jos on laillinen tasa-arvo, se ei tarkoita sitä, että ihmiset tulevat turvallisiksi, se tarkoittaa sitä, että opiskelijat tulevat tuloskaapista kaapista tai oppilaat. Se tarkoittaa sitä, että ei heitä hakattaisi tai he eivät kokisi väkivaltaa ja tämä Fran kertomus näyttää tämän selvästi, että seksuaalivähemmistön koko väkivalta EU:ssa on edelleenkin tasolla, joka on niin korkea, että sitä ei voida hyväksyä. Ja mielestäni tämä sama tilanne romanin kohdalla. Eli ei pidä ainoastaan valvoa tilannetta ja että vuosi, vuosin jälkeen kertomus osoittaa, että tilanne on paha ja suunta osoittaa, että tilanne pahenee siis entisestään. Haluaisin nähdä, että mitä me voimme tehdä, jotta voisin parantaa tilannetta Alankomaissa. On käyttöön lainsäädäntöä, siis minun maassani, jotta annettaisiin kasvatusta opetusta tästä aiheesta, haluaisin nähdä, että toimiiko se, haluaisin nähdä, että jos se vaikuttaa asioihin ja jos, niin näitä kokemuksia voitaisiin jakaa, ja sitten totta kai toisten jäsenvaltion tehtävä on päättää, te saatte päättää, kansallisparlamentit saattavat päättää, ja Frallahan on yhteyksistä siellä, he saavat sitten päättää, että onko tämä asia, jota haluttaisiin toistaa, että varmistetaan, että kaikki Euroopassa saavat perusoikeutensa mukaan lukien seksuaalivähemmistöt. Kiitos. Thank you. And the next question is from... Seuraava kysymys Cecilia Wikström Alryhmästä. Yksi minuutti. Very much. Kiitoksia oikein paljon. Mainitsitte alkupuheenvuorossanne kokemuksena tehtävänne kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja sanoitte, että tällä tehtävällä on relevanssia, jos teidät nimitettäisiin perusoikeusviraston johtajaksi. Voisitko hiukan tarkemmin kertoa, miten tämä kokemus Äh, tällaisessa ähm, täysin ähm, äh, oikeudellisia asioita käsittelevissä instituutioissa voisi olla merkityksellinen, jos teidät perusoikeusviraston ohjaajaksi nimitetään. Kiitoksia oikein paljon. Minä jo mainitsin kokemukseni ähm, johtajan tehtävästä. Äh, kansainvälisessä rikostuomioistuimessa siellä henkilökunta oli hyvin monimuotoista. Kansainvälinen rikostuomioistuimen oikeuslaitos, joka täytyy toimia poliittisessa maailmassa. Siitä kritisoidaan hyvin paljon silloinkin. Afrikan unioni kritisoi sitä monet maat kritisoi sitä, miksi käsittelette Sudania ettekä Syyriaa. No se ei tietenkään ole rikostuomioistuimen päätös, se on YK turvallisuusneuvoston päätös. Mm, Mm, voidaan sanoa ainoastaan, että mandaatin sisällä tehdään kaikki se, mitä voidaan tehdä. Perusoikeusvirasto on varmaan usein samantyyppisessä tilanteessa. Monet toimijat haluaisivat, että se menee pidemmälle, se ei ole mahdollista, koska sillä on tietty mandaatti. E, e, tämä täytyy pystyä selittämään. On tärkeää tietää, miten poliittinen maailma toimii, jos haluaa mm, tätä, tämän huomioida. Ja sitten Puhuimme eh, usein näistä rauhan turva ehm, turvallisuudesta versus perusoikeuksista. Ne usein asetetaan vastakkain, vaikka ne ovat saman mitalin kumpi, kummatkin, kummatkin puolet. Ei ole niin, että eh, yksi on pehmeä ja toinen kova, vaan ne ovat saman kolikon kovat kummatkin puolet. Eh, haluaisin, että näin pysyisi, tilanne pysyisi tällaisena. Ja kun menin ehm, kansallisen rikostuomioistuimen 90 prosenttia henkilökunnasta oli rikosoikeuden asiantuntijoita, minä en sitä ole. Ja oli varsin mielenkiintoista huomata, että saattoi tuoda sinne uusia pätevyyksiä juuri siksi, että minä en ollut tätä asiaa hoitanut kymmenen vuoden ajan, siksi saattoi olla erilainen näkemys asioista. Perusoikeusviraston johtajana en halua olla päätutkija, vaan haluan ottaa vastaan sen kokemuksen, mitä siellä on, ja kunnioittaa eh, niitä ihmisiä, joita siellä tekevät työtään, ja varmistaa, että vaikutuksemme maksimoituu. Kiitos vihreästä Ulrika Lunacek tällä kertaa. Kiitos ja tervetuloa live-valiokuntaan. En ollut täällä silloin, kun te olitte. Hauska tavata sanoitte, että taloudellisen epävarmuuden aikana perusoikeudet koetaan luksustuotteeksi. Nyt tällä hetkellä jotkut jäsenvaltiot, jotkut poliittiset ryhmät, jotkut poliitikot kokevat, että perusoikeusviraston tekemät työt tai perusoikeusasiat ovat toisiasuusperiaatteen loukkaamista ja tämä halutaan pitää jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvan asiana, varsinkin silloin, silloin kun on tällainen konfliktinen asia vähemmistöjen oikeudet, naisten oikeudet, seksuaalivähemmistöjen oikeudet muiden muassa. Kuinka vakuutatte nämä poliitikot ja jäsenvaltiot siitä, että perusoikeudet eivät ole luksustuote, eivätkä ne luokkaa subsidiaarittiperiaatteita mitenkään. It's a very easy task. Tämä on jossain määrin helppo asia. Kaikki ovat allekirjoittaneet sopimuksen kaikki ovat liittyneet erilaisiin perussopimuksiin, vammaisyleisopimukseen, demokraattisen prosessin kautta kansalliset parlamentit ovat tulleet osaksi näitä sopimuksia. Tämä ei ole mikään pakote, tämä ovat standardeja, joihin on lähdetty mukaan. Toisaalta todellisuus ruohonjuuritasolla on erilainen, me tiedämme tämän. Tämä on sellainen asia, jonka suhteen tulee valittaa todistusaineistot ja faktat, jotka liittyvät näihin liittyviin seikkoihin. Se, mitä Frans on tehnyt ja mitä täällä on tehty viime vuosien aikana, niin jos katsoo, mitä on tehty, niin tämä ikään kuin automaattisesti johtaa meitä tiettyä tietä pitkin. Tässä korostetaan nämä ongelmat, tuodaan esille ne jäsenvaltiot, jotka voisivat toimia paremmin tietyllä osa alueella Ja minä olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava ponnistelu, jatko ja keskustelu, jatko jatkettava työtä useilla eri tasoilla. Tämä oli ainoastaan perusoikeusviraston työ. Meillä on useita kollegoja, ammattiliittoja, uskonnollisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä. Ja mikäli me kaikki teemme tätä työtä yhdessä, voimme pitää tämän momentumin yllä ja tuoda esille sen, että tämä ei ole luksustuote, vaan tämä on meille eurooppalaisille avain ydinarvo. Fairness. Kiitos. Reiluuden nimissä. DNF-ryhmän e jäsen on palannut ja hän on nyt tuonut esille sen, että hän halusi kysyä kysymyksen. Mielestäni olisi ainoastaan reilu, että Meijer meni missään kysyä kysymyksen. Um, Frau der in... Kiitoksia, puheenjohtaja. Van der Laan muutama vuosi, Van der muutama sitten sanoitte, että olitte huolissanne muslimiväestöstä, joka oli Alankomainen yhteiskunnan ulkopuolella. Ja jos te olisitte sitten viraston johtaja, niin äh, mikä oli se kantanne siihen, että olisi islaminen pilari kantaväestön ulkopuolella? Kiitos kysymyksestä. Minusta pitää olla huolissaan kaikista niistä ryhmistä, jotka eivät tule, tunne olonsa kotosaksi Euroopassa, olisi missä päin vaan. Mitä tulee siihen, että olet osa yhteiskuntaa, no en erottelisi ihmisiä, olivat he mistä tahansa alku, alkuperä, mikä vain, uskonnollinen tai mikä vaan. Olen edelleenkin samaa mieltä, keskustelua käytiin ihmisten kotouttamisesta ja Alankomaista Euroopasta. Me haluamme nähdä moninaisen Euroopan, jossa jokainen voi olla oma itsensä oli heidän värinsä tai alkuperänsä ja seksuaalinen suuntautumisensa, suuntautumisensa, uskontonsa, mikä tahansa. Ja siinä on perusoikeuksien ydin. Perusoikeudet olemassa kaikkia varten ja viraston johtajana, jos nyt nimitettäisiin, niin olisi tärkeää, että kaikki tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat ja kaikilla pitäisi olla täydet oikeudet. Totta kai tämä keskustelutilaisuus, siellä käsitellään juutalaisuusvastaisuutta, muslimivastaisuutta, seksuaalivähemmistöjen vastaisuutta, mutta viraston tehtävä ei ole priorisoida noiden välillä. Totta kai sitten on vielä monivuotinen ohjelma, jolla pyritään varmistamaan, että virasto, tai siis perusoikeukset ovat kaikille. Kiitos. Holmeier on seuraavaksi vuorossa. Monika, ole hyvä, minuutti. Tämä on toinen kysymykseni ja se liittyy ehkä tähän ähm, herkimpään ryhmään, joka meillä on yhteiskunnassa, nimittäin lapset, johtuen uusista mahdollisuuksista netissä. Me näemme, että seksuaalinen väkivalta lapsia kohtaan lisääntyy voimakkaasti seksuaalisesti. Hyväksikäytettyjen lasten määrä on noussut selvästi. Tähän liittyy useita vaikeita kysymyksiä, salaus, miten voimme ehkäistä, miten voimme poliisin antaa mahdollisuuden toimia niin, että toisaalta tietosuoja äh, varmistetaan ja samanaikaisesti voidaan äh, rikollisia jahdata internetissä. Mikä teidän roolinne äh, johtajana tässä olisi, kun halutaan suojella toisaalta lapsia, toisaalta varmistaa, että rikolliset löytyvät. Kiitoksia oikein paljon ja olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on yksi hirveimmistä rikoksista ja meidän täytyy tehdä kaikkemme lasten suojelemiseksi. Ja kuten te sanoitte, jokaisella pitäisi olla oikeus yksityisyyden suojaan, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että voidaan piilotella lapsiin kohdistuvia rikoksia on jatkuvaa keskustelua mm, yksityisyyden suojasta, tiedon säilyttämisestä, äh, tiedonkiräyksestä, joten ensimmäisenä tekisin yhteistyötä eurooppalaisen tietosuojavaltuutetun kanssa tästä. Ja on teidän parlamentin jäsenten ja kansallisten kollegoiden tehtävä katsoa, miten painostatte näitä, painotatte näitä eri kysymyksiä. Äh, perusoikeusviraston tehtävä olisi äh, jakaa parhaita käytänteitä on ehkä valtioita, jotka ovat toimineet paremmin ähm, ja löytäneet paremman tasapainon yksityisyyden suojan ja lastensuojelun välillä. Meidän täytyisi äh, kertoa tästä. Usein ei ole kyse uudesta lainsäädännöstä, vaan siitä, että varmistetaan, että olemassa oleva lainsäädäntö äh, toteutuu. Ja tietenkin me tuemme teitä tiedolla, tutkimuksilla ja trendeillä. Tällä hetkellä ähm, hyväksikäytön määrä lisäytyy ja nettiä käytetään rikollisen toiminnan piilottamiseksi. Tämän pitäisi teillä olla tiedossa, jotta poliitikot voivat toimia, koska eh, tämä ei ole asia, jossa voimme odottaa 4-5 vuotta eh, ja sitten katsoa, että meillä on ongelma, vaan meidän täytyy toimia saman tien. Peter. Ja Peter Niedermüller kysyy kysymyksen Anna asemesta. Peter on sinun tilalla. Anna, ole hyvä. Peter, olkaa hyvä. Kiitos. Van der Laan nykytilanteessa monissa jäsenvaltiossa, ainakin minulle tämä on selkeä asia, että oikeusvaltioperiaatemekanismi ei ole riittävä. Mikä ajatus teillä on sen suhteen, että voidaan luoda syväluottaava seurantajärjestelmä demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnettamisen suhteen näissä maissa, miten nykyistä mekanismia voitaisiin käyttää yhdessä Kööpenhaminan kriteerien suhteen. Onko tämä tarpeen? Jos kyllä, niin kuinka näkisit, että tämä voisi toimia? Thank you very much. Um, when I was uh, in the cabinet of Commissioner for... Kiitos, kun no, pohdittiin näitä Kööpenhaminan kriteereitä näissä Puolan liittymiskysymyksissä, niin oikeusvaltioperiaate oli hyvin olennaisessa osassa ja se osoitti, että on mahdollista tehdä tämä maakohtaisesti. Komissio on tehnyt niin, mutta vain ehdokasmaille. Mitä tulee tähän kuiluun? No kun ajatellaan sitä, että varataan valtiota sitä, mitä tapahtuu ja sitten, että pitää käyttää artikla 7 niin sanottua ydinasetta, niin tämä on jatkunut kauan ja tässä parlamentissa on enemmistö, no ei suuri, mutta kuitenkin enemmistö, joka haluaa uuden mekanismin komissiolla on uusi kehyksen, tiedän senkin. Ja toinen kysymys kuuluu, tuleeko olemaan poliittista konsensusta aloittaa jotakin uutta? Tämä ei kuulu viraston pääjohtajalla, ei tietenkään. Jos mandaattia muutettaisiin, jos sitä lainettaisiin, niin sitten perusoikeusviraston pitäisi olla valmis, jos meille on tehtävä tehdä näin. Jos meillä olisi siis kuitenkin resurssit samalla, ajattelen, että on jo uskomaton paljon tietoa saatavilla, voidaan lähes leikata ja liimata nämä eri raportit, jotka ja tehdä omat maakohtaiset äh, kertomukset. Katsoin tätä viharikoskertomusta, leikkasin ja liitin jotakin Sloveniasta, lähetin sen yhdelle kollegani kanssa. No niin, tämä olisi Slovenian maaraportti viharikoksista. Ja siinä näki selvästi, mitä pitäisi tehdä. Eli jos otetaan datatiedot, esimerkiksi maaraportit, joita Euroopan neuvosto laatii, niin nämä eri tiedot ja erikoisraportit, joita fraalaati ja muut virastot ja muut instituutiot, joilla on tietoa, niin on jo aika paljon, mitä me voimme tehdä, jos päätetään, että lisää pitäisi tehdä ja tarvittaisiin erillinen mekanismi, niin sitten totta kai perusoikeusvirasto olisi valmis tekemään yhteistyötä kanssani. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos paljon Vanderlan. Kiitos vastauksista. Tämä päättää osallistumisesi tähän kuulemiseen. Kiitos kollegalle Vanderlaanille esitetyistä kysymyksistä. Seuraavaksi toivotamme tervetulleeksi. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Brands. Toivotamme tervetulleeksi Brands Kieliksen. Tervetuloa. Sieltä hän saapuu. again for their um, patience and participation. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä ja osallistumisesta. Hienoa, jos kaikki jäävät paikalle. Welcome to you, Miss Brands Tervetuloa Rava Jaris. Ollaanko siellä valmiina? Kiitos. Vähän tietoa siitä, mikä on kuulemisen rakenne. Te ehdokkaana saatte mahdollisuuden. Olet niin kaukana, en tiedä. Olenko toiminut väärin, kun olette siellä kauempana? Se on kenties viisas päätös Minulla on tietoja siitä, mikä on kuulumisen rakenne. Saatte mahdollisuuden pitää korkeintaan viiden minuutin avauspuheenvuoron. Sen jälkeen saatte kuulla kysymyksiä jäseniltä, joille on varattu kolme, aikaa, y- kolme minuuttia aikaa, yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia teidän vastausta varten. Minä tulen olemaan äh, tiukka sen suhteen, että puheaikaa noudatetaan – Tulkkaus on käytettävissä, saatte puhua haluaman, haluamallanne kielellä, ettei kuitenkaan puhu liian nopeasti, jotta tulkit pysyvät perässä. Joten puheenvuoro, avauspuheenvuoro viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että tämä hetki on viimein koettanut. Minulla on viisi kohtaa, jotka haluan johdannossani tuoda esille. Ensimmäinen liittyy tähän suureen kuvaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaan liittyen. Tämä on visio siitä, kuinka EU-periaatteet käännetään normeiksi ja periaatteiksi ja johtavat todellisuudessa toimintaa. Se, että perusoikeusvirasto perustettiin vuonna 2007, toi esille sitoumukseen, että tästä periaatteesta tehdään operatiivinen todellisuus. Perusoikeusvirasto on ihmisoikeuksien saralla poikkeuksellinen ja vallankumouksellinen virasto. Se tuo yhteen nämä eri tasa-arvon ja ihmisoikeuksien säikeet kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi. Perusoikeusvirastossa on hyväksytty monialainen lähestymistapa oman työskentelyyn ja toiminta on erilainen verrattuna niihin tärkeisiin tahoihin, jotka seuraavat eri perusopimusten noudattamista. Me tehtävänä on auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön eri strategioita politiikkoja, joita virasto analysoi ja joiden suhteen virasto antaa suosituksia, jotta virasto voi olla tehokkaampi perusoikeuksien noudattamisen suhteen, niin on kiinnitettävä huomiota tiettyihin avainasioihin, varsinkin monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa. Uskon, että myös tässä ryhmässä te ja ne kiireelliset asiat, joiden suhteen te olette työskennelleet viime aikoina, näyttävät, että prioriteettien luominen on kaikkien yhteinen etu – valitettavasti niin kiireellisten asioiden suhteen, kuten näemme maahanmuuton kanssa hiljattain, kuin myös turvapaikka, maahanmuutto ja maahantulijoiden sääntelyn suhteen viharikollisuus ja rasismi, niin seksuaalivähemmistö ja muita vähemmistöjä kohtaan on tärkeää työtä. Nämä ovat pitkän aikavälin asioita, ja se, että kiinnittää huomiota pitkän aikavälin asioihin, on sellainen asia, jossa virasto on hyvässä asemassa, vammaisten oikeudet, lasten oikeudet pääsy, koulutukseen, syrjimättömyys. Viraston on oltava responsiivinen siihen, mitä sidosryhmät tarvitsevat. Perusoikeusvirastossa on osaaminen nähdä aukkoja politiikassa proaktiivisella tavalla ja puuttua niihin. Näin ollen perusoikeusvirasto voi toiminnallaan viedä asioita eteenpäin. Perusoikeuksien valtavirtaistaminen, joka on usein esillä tätä nykyään, niin siihen on luotava strategioita, joiden avulla perusoikeuksia tuodaan esille perustavanlaisena kysymyksenä, jota tulisi seurata. Perusoikeusvirasto on ilmiselvä osallistuja näihin kehityksiin anal, tiedon analyysi, asiantuntijuus, mutta myös kokonaisnäkemys sen suhteen, että toimitaan kokonaisvaltaisesti eri lähestymistavoissa viraston asioihin. Virasto on riippumaton, mutta sen on oltava myös relevantti omien painopisteidensä kanssa, ja siellä on myös työskennellä kaikkien eri osapuolten kanssa toimintakentällä kuuntelijana, mutta myös asiantuntijuuden tarjoajana niin toimielimille kuin jäsenvaltioille, kuin muille virastoille, yksi riippumattomille ihmisoikeusjärjestöille ja muille elimille. Virastolla on tärkeä rooli myös kansalaisjärjestöjen, akateemisen maailman ja ammattijärjestöjen suhteen. Tärkeä tekijä on se, että hyvä yhteistyö ja yhteistyö ulkopuolisten tekijöiden kanssa, Euroopan neuvosto, yhdistyneen kansakuntien eri toimijat. Tässä ei riitä, että osallistaan kokouksiin, vaan on tärkeää, että kuullaan strategisesti, oikea-aikaisesti eri yhteistyökumppaneita tämän muutoksen aikaa monessa muodossa. Muutos on nyt uuden parlamentin käsissä, uuden komission käsissä. Neuvosto on myös tuonut esille sitoumuksensa perusoikeuksiin. I will contribute. <laughs> okay, thank you. Kiitos. Ja anteeksi, minun on pidettävä kiinni puheenjohtajasta seuraavaan ensimmäisen kysymyksen siis seuraavaksi Monika Holmeier, EPP. Ryhmästä, olkaa hyvä, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisitteko, että EU on luonut jo kattavan e, e, e, puitteiston perusoikeus kirja, jolla voitaisiin esimerkiksi jolla voitaisiin torjua syrjimättömyyttä, vai onko meidän oikeusjärjestelmässä vielä porsaanreikiä, jos on niin mitä? Miten aikoisitte johtajana varmistaa näiden määräysten toteutumisen niin, että kansalaiset tuntevat päivittäisessä elämässään, että heidän kansalaisoikeuksiaan kunnioitetaan? Ja millaisiin toimiin ryhtyisitte sitten jotta varmistaisitte, että nämä oikeudet saavat suojaa? Kiitoksia. Thank you. Kiitos vastaus aika kahteen minuuttiin asti. That we can be proud. Kiitoksia. Mielestäni me voimme olla ylpeitä EU-ssa siitä, että meillä on hyvin vahvat puitteet. Tämä perustuu tietenkin myös siihen, että Euroopan e, ihmisoikeusyleissopimus on olemassa kaikille e, jäsenvaltiolle, mutta tietenkin myös perusoikeuskirjas ja siitä syntyvä sekundaarinen lainsäädäntö, erityisesti syyjintäkielto. Mutta kuten olemme nähneet, meillä on ongelmia sekä olemassa olevien direktiivien täytäntöönpanossa. Tämä koskee myös joitakin muita mm, direktiivejä. Ja sitten yksi tämä aukko, josta puhuitte, on se, että on vienyt hyvin paljon aikaa mennyt hyvin paljon aikaa siihen, että hyväksytään tämä horisontaalinen direktiivi. Näitä keskusteluja on käyty parlamentissa ja jäsenvaltioissa. Meidän täytyy nyt mennä eteenpäin tässä. Mitä tulee perusoikeusvirastoon, niin meillä on tässä kahtalainen rooli mielestäni. Niin hyvin vahvasti pitäisi keskittyä täytäntöönpanoon. Me tiedämme, että tämä on ongelma. Meillä on hyvin vahvat puitteet, mutta todellisuudessa tämä ei tarkoita aina suojaa paikan päällä, erityisesti kun on kyse kaikkein herkimmistä väestöryhmistä, jotka eivät aina edes tiedä, että heillä on oikeuksia tai he eivät tiedä, miten nämä oikeudet Äh, saa toteutettua ja miten, äh, mitä toimitaan, jos, äh, jos niitä rikotaan. Tätä perusoikeusvirasto voi tehdä, se voi kerätä tietoa ja lisäarvo syntyy siitä, että saadaan tietoa, että aikaisemmin ei ollut laajoilla tutkimuksilla ja myöskin keräämällä olemassa olevaa tietoa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Birgit Sippel SLD-ryhmästä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy homofobiaan. Komission jäsen Jourova julkisesti myönsi, että hän edistää seksuaalivähemmistöstrategiaa useasti eh, aloitettuaan ja lisäksi parlamentti toistuvasti on pyytänyt tätä. Valitettavasti me uskomme, että tämä on tarpeen, jos tarkastellaan suurta määrää syrjintää ja jopa väkivaltaisia hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat tätä väestöryhmää vastaan, joten strategian työstäminen seksuaalivähemmistöjä kohtaan, mitä ideoita teillä on tämän kehittämisen, joten miten voitte panostaa siihen, että vahvistetaan tällaista strategiaa? Two minutes, please. Kaksi minuuttia. Thank you, yes. Uh- Kiitos. Niin, kyllä totta kai Tämä on hyvin tärkeä ja suuri aihealue ollut niin useita vuosia, mutta nyt on, hetki on lyönyt, että momentumia on EU-ssa, mutta myös sen ulkopuolellakin, kuten voidaan huomata muissakin maissa. Politiikassa pitää ryhtyä toimiin ja tämä ei ole perusoikeusviraston tehtävä kuitenkin. Virasto on jo antanut tietoa ja on tärkeä ja vakavaa tietoa, joka osoittaa, että on siis näyttöä siitä, mitä kuullaan uhreilta ja joskus siitä keskustellaan kansalaisyhteiskunnassa ja muuallakin, että kyllä on vakava ongelma sekä syrjintäkielon suhteen tiedetään, että lainsäädäntökehys ei ole vielä saatettu päätökseen, mutta samalla pitää pohtia myös viharikosta vihapuheen ja vihapuheen kokemuksia. Tämäkin on tärkeää. Tässä perusoikeusvirasto on antanut panosta ja tulee jatkamaan, niin samalla tiellä se tulee näyttämään, mikä tilanne on oikeasti. Ainoastaan tehokkaat politiikat voivat auttaa ratkaisemaan tilanteen ja siihen tarvitaan näyttöä. Ja viraston rooli juuri tässä. Tässä toinen osa jossa viitataan myös tähän aikaisempaan kysymykseen liittyen tähän Fraan kahtalaiseen rooliin. Tarkoittaa sitä, että pystytään analysoimaan tarkemmin, mitä puutteita on tässä kehyksessä itsessään, jos ajatellaan yhtäläistä kohtelua ja äh, seksuaalivähemmistöjen suojelua, joten näytön kerääminen ja sen analysointi ei ole ainoa tapa, mutta selvästi välineiden tarjoaminen mm on tärkeää, jotta päätöksiä voidaan tehdä päättäjien toimesta. Jurek of ECR, please. E, ja pytanie, które stawiałem Kiitoksia. Minä toistan sen kysymyksen, jonka juuri äsken esitin, mutta te ette tietenkään kuule tätä kysymystä. Mm, minä haluaisin tietää oikeuksien toteutumisessa 14 artikla kohta 2, vanhempien oikeus kasvattaa oman vakaumuksensa mukaan. Erityisesti on kyse vanhemmista, jotka vastustavat sitä, että kouluissa, opetusohjelmassa käsitellään homoseksuaalisuutta. Tämä on eräs asia, joka käy ilmi. Äh, tämä on olemassa koko äh, EU-ssa, kahdessa EU-jäsenvaltiossa. Tätä vastaan protestoitu Kroatiassa ja Slovakiassa, jossa on ollut kansanäänestyksiä ja jossa yhteiskunta äh, valtaisasti vastusti tätä joka osoittaa sen, että on paljon perheitä, jotka haluaisivat kantaa oman vastuunsa ja miten varmistatte, että heidän oikeutensa toteutuu? Kiitos. Vastausaika kaksi minuuttia. Well, no, tämä on tietenkin totta, että täytyy ottaa huomioon kaikki äänet ja kaikki näkemykset meillä Euroopassa, kun on sananvapaus onneksi ja vuoropuhelun täytyy olla vakavasti otettava vuoropuhelu kuitenkin tällä saralla. Me voimme nähdä, että huolimatta ristiriitoista kehitystä on tapahtunut vuosien aikana, kun ihmisille selitetään todelliset oikeudet siitä huolimatta, että on tämä voimakas argumentti vanhempien kasvatusoikeuksista, on aivan selvää, että seksuaalivähemmistökysymykset liittyvät eh, perusarvoihin, jotka ovat eh, tasa-arvoisuuteen ja tasa-arvoiseen osallistumiseen kaikille, myös lapsille. Eh, ympäristö lapsille täytyy olla se avoin. Se tarkoittaa sitä, että se on avoin myös kaikkien olemassaololle mukaan lukien vähemmistöt. Perusoikeusviraston rooli, no en usko, että viraston tehtävä on kertoa, millaista lainsäädäntöä eh, ja millaisia käytänteitä lainsäädäntöön perustuen pitäisi olla, ellei sitä virastolta vaadita mutta hyvät äh, käytänteet, hyvät esimerkit muista maista ovat äh, sellaisia, että perusoikeusvirasto voi niitä kerätä ja tämän voimme nähdä esimerkiksi äh, kun katsotaan monien, ainakin joidenkin jäsenvaltioiden vaikea sukupuoli, seksuaalivähemmistöjen vakavaa tilannetta, ne kärsivät Ähm, uhkailusta. Äh, kiitoksia. Cecilia Wikström. Seuraava pääjohtajan päätös tehdään johtokunnan toimesta. Tämä johtokunta, on ollut mukana viimeiset kaksi vuotta, näiden kahden vuoden aikana viraston budjettivaliokunta kävi hallintoviraston kanssa keskustelua vastuvapainen myöntämisestä. Tämä johti siihen, että valiokunta toi esiin kysymyksiä, joita koskien kansalaisjärjestöille tehtyjä sopimuksia, joita johtokunnan jäsenet ovat tehneet. Voisitko tuoda esille, kuinka näihin huoliin on johtokunnan puitteissa puututtu, mitkä ovat näkemyksenne viraston avoimuuteen ja vastuullisuuteen, ja onko tästä otettu opiksi, joita halusit jakaa kanssamme? I think that is a very... Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Tämä liittyy hallintoon, mutta myös johtamiseen. Nämä liittyvät toisiinsa. Kysymyksiä esitettiin myös omassa tapauksessani, jossa järjestö, jota minä johdin Latviassa, sai sopimuksen sille, että se tarjosi palveluita perusoikeusvirastolle tuohon aikaan ne menettelyt, joita muutama vuosi sitten oli käytössä, niin minä uskon, että nämä menettelyt olivat jo avoimia ja ne olivat EU vaatimusten kanssa oikealla tasolla. Kaikki johtokunnan jäsenet tekivät ilmoituksen omista sidonnaisuuksistaan ja minulla ei ollut mitään tekemistä sen suhteen, että tämä ehdotus laadittiin, enkä minä ollut mukana tämän täytäntöönpanon suhteen. Se annettiin henkilölle, jonka kanssa minä en ollut missään yhteyksissä. Minä olen sitä mieltä, että seurataan avoimuuden sääntöjä ja asetuksia. Se on elintärkeää ja vastuullisuus, tilivelvollisuus on myös erittäin tärkeää. On nimenomaan parlamentin rooli kysyä nämä kysymykset ja katsoa, ovatko nämä vastaukset, joita he saavat, riittäviä. Minä uskon, tiukkaan eh, hallintoon, kenties joskus eh, ihminen saattaa turhautua siinä, että seurataan sääntöjä, asetuksia ja niitä hallintotyökaluja, joita on käytössä. Mutta olen sitä mieltä, että nämä ovat aivan erityisen tärkeitä. Ne ovat tärkeitä meille kaikille, mutta ne ovat tärkeitä ennen kaikkea virastolle, joka on niinkin eh, herkkä kuin mitä perusoikeusvirasto on liittyen moniin asioihin, jotka ovat oikeuksia, ja näiden suhteen on varsin avoin. Kiitos Judith Sargentini vihreän ryhmästä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti siksi, että olette olleet johtamassa tätä Fran johtokuntaa, olette varmasti useasti miettineet, miettinyt miten minä tekisin asioita eri tavalla ja miten me perusoikeusvirastossa, mikä on me, meidän suhtautumisemme EUn muihin toimijoihin ja asemamme heidän verrattuna Euroopan parlamentillahan on eri toiveita. Tähän asiaan liittyen he haluaisivat nähdä tosi kansallisia maa, kohtaisia raportteja, että FRA valvoisi. Ehkä on eri kantoja, mutta minä haluaisin, että näin kävisi. Ja sitten on jäsenvaltioita, jotka välttämättä ole tyytyväisiä perusoikeusviraston työhön ja on nähty jopa jo, että on nestetty perusoikeusviraston työohjelma muutama vuosi sitten. Tässä valossa, mitä te uutena pääjohtajana perusoikeusvirastossa tekisitte tai ette tekisi, mikä on teidän asemanne tässä poliittisessa pelissä? Uh, thank you, yes. Kiitos. Niin, minusta tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja siinä pääjohtajalta vaaditaan hyvin paljon arvostelukykyä. Kyse on riippumattomasta itsenäisestä virastosta. Tämä on tärkeää tällä perusoikeusalalla, mutta samalla kuitenkin kyseessä ei ole virasto, joka tekee poliittisia päätöksiä. Nuo päätökset ovat teidän käsissänne ja jäsenvaltioiden käsissä. Ja pääjohtaja, oli hän sitten kuka tahansa ja kuka tahansa oli sitten johtokunnassa, niin hän pitää toimia mandaatin ja toimivaltuuksien mukaan. Tämä liittyy myös keskusteluun, joka on hyvin mielenkiintoinen, liittyen siis FRAn potentiaaliseen rooliin, joka liittyy siihen, että valvotaan tiettyjen maiden toimintaa ja näin ole minusta ei olisi minun tehtäväni esittää kantoja tai lobata sitä, että pitäisikö tätä vielä eteenpäin vai keskeyttää kuitenkin. Jos otetaan jo olemassa oleva mandaatti perusoikeusviraston osalta, niin totta kai sitä tuotetaan tietoa, joka, jota voidaan verrata sitä, että on tietoa kaikista 28 jäsenvaltiosta, että sitä tuotetaan ja analysoidaan. Se esitellään eri tavalla, koska siinä on EU-fokus ja me katsomme EU-lakien ja lainsäädännön täytäntöönpanoa, joten tämä on olemassa, jos tätä voidaan käyttää, voitaisiin sitä käyttää proaktiivisemmin ja voisiko olla muita tapoja tehdä tämä esimerkiksi muita arvioita, vertaisarviot, no sehän riippuu, päättävi, sehän on päättävien elinten asia. Minusta on tärkeää panna merkille, että kuten mainitsin jo alustuksessa, niin on muitakin elimiä ja toimijoita, jotka valvovat sitä, miten perusoikeuskirja otetaan muun muassa. Ja on olemassa muitakin mekanismeja Euroopan neuvostossa ja YKssa. Paljon tietoa on saatavilla, jota voidaan käyttää. Thank you. Um... Kiitos. Meijerkä ei enää palaa. Hän niin ei saa sitten islamaiheista kysymystä. Sehän sopii. Holmeier. Holmeier saa palkinnon suurimmasta kysymysmäärästä. Kiitoksia. Kun luen joka vuosi näitä perusoikeusviraston kertomuksia, niin tietenkin kaikki äh, analyysit liittyen äh, äh, syrjintään, joka kohdistuu perinteisiin kansallisiin vähemmistöihin. En tiedä miksi, mutta on hyvin paljon syrjintää, ei vain päivittäisessä elämässä, vaan myös lainsäädännön tasolla Äh, näettekö mitä mahdollisuuksia auttaa näitä jäsenvaltioita pitämään kiinni äh, äh, lupauksistaan, siis tämä post-Kööpenhaminan kriteeriongelma? Yes, thank you. Uh... Kiitoksia. Niin, tämä kysymys on hyvin lähellä sydäntäni, koska minä olen työskennellyt kansallisten vähemmistöjen oikeuksien parissa Euroopan neuvostossa kuten eh, me nyt tiedämme, että kansalliset eh, vähemmistöt mainitaan ei vain perusoikeuskirjassa, vaan myöskin perusoikeusviraston monivuotisissa eh, puitteistossa erityisesti liittyen syrjimättömyyteen. Kuitenkin me tiedämme, että ei ole Ähm, tällaista sitovaa sekundaarilainsäädäntöä ja äh, se suuri kysymys, miten toimimme tämän kysymyksen ympärillä, mukaan lukien se selkeä kysymys, joka minulla on ollut, äh, kun olen sekä Latvian että Ruotsin äh, kansalainen, on se, että nämä Kööpenhaminan kriteerit niin tiukasti vaativat sitä, että kansallisten vähemmistöjen oikeudet otetaan huomioon. Tämä ei kuitenkaan koske vanhoja jäsenvaltioita, jotkut eivät ole tätä huomioineet eri syistä. Siksipä en usko, että on mahdollista tätä erityisesti valvoa, mutta perusoikeusvirasto on tehnyt kertomuksen, joka on tehty parlamentin pyynnöstä, jossa mukana olivat myös kansallisten vähemmistöjen kysymykset ja siellä on yhdistetty olemassa olevia tietoja. Ja tietenkin tämä ajatus siitä, miten nämä monivuotoiset kehykset ja kaikki ne syyt, jotka siellä on listattuna, miten niitä voidaan käyttää jollain tavalla tässä tiedonkeruussa, kun kerätään tietoa paikan päällä. Question. Kiitos. Branskielis, viimeinen kysymys tulee asetelta. Uh, it's a bit connected. Kiitoksia kovasti. Tämä liittyy hieman aikaisempaan kysymykseen, mutta eli vähemmistöihin, mutta maahanmuuttajiin. Te aloititte puhumalla polttavan aiheesta, joka on maahanmuutto, turvapaikanhakijat ynnä muut. Joten mitä mieltä olette, mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin valtavirvaistaa perusoikeudet kaikissa EU-maahanmuuttopolitiikoissa? ja mikä, missä ovat suurimmat puutteet, suurimmat haasteet ja mitä perusoikeusvirasto voi tehdä, jotta saadaan aikaan vaikutusta tuolla alalla? Uh, yes, the, the... Niin, tämä on hyvin kiireinen kysymys. Perusoikeusvirasto toi esille monen näitä aiheita, joista te nyt keskustelta, joiden parissa me kaikki eh, taistelemme viime vuonna marraskuussa eh, konferenssissahan mainittiin nämä asiat ja tuotiin niitä yleisön tietoon ja käytettiin Fraan tietoa ja näytettiin, että on vakavia ongelmia sekä turvapaikkajärjestelmissä ja käytän täytäntöpanossa totta kai myös liittyen laittomiin maahanmuuttajiin. Ja tähän liittyy myös kotouttamiskysymyksiä. Nythän on käytössä strategioita ja maahanmuuttoliikeagenda, että vaikuttaisi loogiselta, että virastolla pitäisi myös olla rooli, jotta se voisi viedä eteenpäin näitä perusoikeuskysymyksiä. Totta kai huomioon pitää ottaa myös muut virastot, jotka toimivat aktiivisesti tällä alalla. Ei tarvitse päällikkäistä työtä, tietenkään eikä mandaattia, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Perusoikeusvirasto voi tuoda lisätietoa näistä asioista, lisäanalyysiä, tilanteesta kentällä, niin kuin se onkin jo tehnyt, mutta tätä pitää jatkaa ja sitten tämä tieto pitää systemaattisemmin saada mukaan, kun kehitetään näitä suuria agendoja, niin tulee olla kattavia, niiden tulee puuttua kaikkiin EU-kysymyksiin. Usein kuitenkin, kuten me tiedämme, ne, nämä ovat joko pirstaloituneita tai menevät eri suuntiin tai sitten me, menevät takapakkia suhteessa aikaisempiin kantoihin. Tai sitten on niin, että ne eivät kuulu yhteen kattavalla tavalla. Mielestäni virastolla voi olla hyvin voimakas rooli ja se voi koordinoida olemassa olevaa tietoa, joka tulee eri instituutioille. Uh, Kiitos paljon. Mm päästämme nyt menemään. Minä kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka näkevät vaivaa, että saimme tämän asian loppuun käsiteltyä. Emme olisi saaneet tätä asiaa loppuun käsiteltyä ilman teidän erinomaisia kysymyksiä. Tämä kuuleminen ei olisi onnistunut tänä torstai-iltapäivänä. Oli vaikea saada, oli, ja me olemme kaikki nämä tärkeät asiat käsiteltäväksi torstai-iltapäiväksi. Kiitos henkilökunnalle. Toivotan kaikille hyvää viikonloppua. Mm, meillä on äänestys toinen heinäkuuta. Silloin tämä suosituimmuusjärjestys päätetään. Frans tämä päättää nyt sinun kuulemisesi. Kiitos paljon. Kiitos kollegat.